Hello everyone. We resume our business for today. Päivää kaikille. Aloitamme ensimmäisellä esityslistan kohdalla. Iltapäivällä aiheena on unionin pelastuspalvelu, mekanismi. Gardini on esittelijänä ja käsittelemme mietintöluonnosta nyt iltapäivänä. Heti kun olette valmis, Gardini, niin voitte esitellä meille tämän luonnoksen. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Suoka anteeksi, minulla oli treffit tuolla muualla, toisella puolella rakennusta, eli no nyt voimme aloittaa. Menen nyt suoraan asiaan. Yritän puhua lyhyesti. Komission ehdotus on nyt kaikille tuttu perusteita on jo käsitelty. Ja mielestäni totesimme, että tälläkin kertaa Euroopan parlamentti on hyvin yhtenäinen tämän ehdotuksen osalta. No nopeasti otan esiin pari asiaa. Nämä tärkeimmät muutokset suhteessa alkuperäiseen ehdotukseen – Tavoitteena on vahvistaa ehdotuksen sisältöä. Me kaikki haluamme voimakkaamman mekanismin, jonka avulla voidaan vastata kunnolla ja luotettavalla tavalla. Pelastustoimet. Komissiohan oli ehdottanut luetteloa toimista, jotka voisivat liittyä pelastustoimiin. No, mietinnössäni olen korvannut tämän luettelon toisella luettelolla, jossa on riskejä, joihin voidaan vastata näillä toimilla, ja kun on katsottu näitä puutteita. Meidän pitää olla joustavampia ja meidän pitää olla avoimia myöskin teknologiselle kehitykselle. No mitä tulee sitten Siis minä uskon. Neuvoston tietyt kannat on nyt, ovat nyt tiedossamme. Ja yksi näitä hankalampia kohtia neuvostossa on se, että komissio johtaisi näitä pelastustoimia. Ja nimenomaan mielestäni tässä on tämä etu, kun ajatellaan tätä ehdotusta. meidän pitää saada lisäresursseja. Mehän olemme ymmärtäneet, että, no miten sanoisin, tämä on huolenaiheena tietyissä maissa, esimerkiksi Italiassa, esimerkiksi palomiehet voivat toimia. Eli jos sitten nämä joukot toimivat komission alaisuudessa, niin silloin näihin pelastustoimiin myönnetään lisävaroja eli sen lisäksi, joita on jo olemassa jäsenvaltioissa. Eli toivottavasti tällä tavalla voidaan ratkaista tämä ongelma ja rauhoitella tiettyjä jäsenvaltioita. Kuten viime kesänä nähtiin, niin jos mennään auttamaan maita, jotka eivät yksin pysty hoitamaan tällaisia metsäpaloja esimerkiksi, niin silloin pitää olla itsellä varoja ja hallituksen ei tarvitse päättää, että lähetetään näitä joukkoja Portugaliin eikä Kreikkaan. Eli tässä ei pidä nyt noudattaa mitään kansallista logiikkaa, kun on tällaisia hätätilanteita. Pitää myöskin verrata vähän näitä eri hätätilanteita keskenään. No, komissio oli poistanut viittauksen 50 prosentin yhteisrahoitusosuuteen kuljetusten osalta – No minä laitan sen kyllä uudelleen tähän takaisin. Tämä nyt ei ole vielä näitä asioita, johon on jo sitouduttu, mutta jäsenvaltioiden pitäisi laatia rekisteri, jossa kaikki nämä toimet, jotka eivät liity näihin yhteistoimiin, koska tehän tiedätte, kokemusten mukaan meidän on tärkeää saada nopeasti tietää, mistä voidaan löytää tarpeellisia asioita. Tällä tavalla ei mene aikaa hukkaan, ei mene resursseja hukkaan, eikä menetetä turhaan ihmishenkiä. Eli silloin näitä tietoja voidaan hakea rekisteristä. No tietysti pitää olla myöskin hallintorakenteita, koska ei riitä, että pelkästään näitä toimia, vaan niitä pitää pystyä myöskin hallinnoimaan. No sitten Euroopassa on kaksi hyvää asiaa, eli Erasmus ja siviilisuojelun toimet. Eli me voisimme luoda tällaisen Erasmus-ohjelman siviilialalle, jotta voidaan luoda yhtäläiset koulutusstandardit Euroopassa. Kuten tiedätte, tämä on tärkeää, että meillä on tehokasta yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. No tietysti tällaista yhteistyötä on jo olemassa. Ja mielestäni tämä olisi asia, jota voisimme vielä työstää pidemmälle. Sitten kohdassa kuusi. Tätäkin kritisoitiin, eli riskienhallinta. hallinta. No edellisellä lainsäädäntökaudella löysimme tähän aiheeseen kompromissin. Eli jäsenvaltiot eivät välttämättä arvioi kaikkia riskejä, vaan tekevät niistä yhteenvedon. Eli tavoitteena on ymmärtää, että meillä on erilaisia yhteistyömuotoja erilaisten jäsenvaltioiden välillä. Eli tällaiset yhteenvedot eivät kyllä näissä asioissa riitä. Eli jäsenvaltiot eivät välttämättä jaa keskenään näitä arvioita. Niissä saattaa olla myöskin arkaluontoisia asioita. Eli nämä yhteenvedot pitäisi tehdä sitten komission määrittelemän mallin mukaisesti, jotta siellä olisi ne asiat, joista on hyötyä ja joita voidaan verrata eri jäsenvaltioiden välillä. Ja sitten on eri kohtia, joissa on vahvistettu sitä, mitä oli jo edellisellä lainsäädäntökaudella. Eli asioita, joista olimme kaikki sopineet, periaatteita, jotka liittyvät katastrofeihin. Eli ne voivat olla luonnonkatastrofeja tai ihmisen aiheuttamia katastrofeja. Ja sitten osan kappaleessa olen korostanut sitä, että metsi, metsäpalojen ennaltaehkäisy on tärkeää, kun ajatellaan esimerkiksi hiilidioksidipäästöjä, koska tietyt tutkimukset ovat osoittaneet, että metsäpalot aiheuttavat 20 prosenttia hiilidioksidipäästöistä. Ja tietysti täytyy kiinnittää huoli, huomiota myöskin toissijaisuusperiaatteeseen. Ja kuten tehtiin edellisellä lainsäädäntökaudella, olen aina korostanut sitä, silloin kun on tarpeen. Eli olen korostanut sitä, että meidän täytyy ottaa mukaan myöskin alue- ja paikallistason viranomaiset. Tämä liittyy toisiasuusperiaatteeseen. Se on erittäin tärkeää siviilipalvelustoiminnassa. No varmasti tähän asiaan tulee, on paljon sanottavaa, koska pelastuspalvelut ovat kaikkia koskeva asia. Esimerkiksi eläimiin liittyvät asiatkin kuuluvat tähän, mutta no, nyt kollegoiden kanssa täytyy sitten katsoa, miten etenemme asiassa. Mutta viime vuonnahan meillä oli hätätilanne, eli olisi nyt hyvä, että meillä olisi teksti, joka oli liian raskas, jotta nyt saataisiin sitten tuloksia aikataulun mukaisesti. Kiitos. Uh, Kiitos. Minulla on nyt useita puheenvuoropyyntöjä. Andulakis aloittaa. Kiitos. Minä pidän hyvänä tätä komission ehdotusta, varsinkin se, että vahvistetaan eurooppalaista katastrofiturvamekanismia. Ja esimerkiksi Portugalissa yli sata ihmistä kuoli metsäpaloissa ja Kreikassa 23 ihmistä hukkui tulvissa marraskuussa. Yksikään jäsenvaltio ei yksin kykene vastaamaan tällaisiin luonnonkatastrofeihin. Ja on myös on tilanteita, jotka vielä muuttuvat hankalammiksi monta kertaa ja kansallisten viranomaisten täytyy olla siihen valmistautuneita. Mitä tulee tähän mietintöön, niin haluan kiittää esittelijää erinomaisesta työstä, jota hän on tähän mennessä tehnyt. Ja minun täytyy myös sanoa, että olen samaa mieltä hyvin monista tarkistuksista ja artikla 12 Siinä täytyy puhua niistä vaaroista, uhista, joihinka tätä pelastusmekanismia voidaan käyttää ja päättää myös näistä rakenteista, soveliasta rakenteista. Ja sen lisäksi meillä pitäisi olla tällainen Erasmus-ohjelma tämän vahvistamiseksi, kuten esittelijä sanoikin, ja sen lisäksi kokemusten vaihtoa nimenomaan niiden alueiden ja valtioiden välillä, joilla on paljon ongelmia. Artikla 21 puolestaan olisi parempi, jos aikaa vielä pidennettäisiin yhdessä myös yhteisrahoitusprosenttiosuuden kanssa. Ja mitä sitten tulee lisämahdollisuuksiin, niitä täytyisi myös katsoa pelastuspalveluille – Toki tämä on komission tehtävä, mutta meidän täytyy olla varmoja, että kriisiaikoina saadaan välittömästi nopea toiminta katastrofien estämiseksi tai pienentämiseksi. Thank you very much. Madame Jätemäki. Kiitos, Jätemäki. The microphone, I think. First, I want to thank the... Ensinnäkin haluan kiittää kiittää ähm, esittelijää tästä mietintöluonnoksesta. oli sitä mieltä, että eurooppalainen yhteistyö on elintärkeä siviili, siviilien suojelussa, ja nämä ongelmat tulevat olemaan entistä suurempia, kun ilmastonmuutos edistyy. Tulvat, metsäpalot ja lämpöalot tulevat vaikuttamaan Eurooppaan suuressa mittakaavassa. Lisäksi ihmisten muuttopaine tulee Eurooppaan kasvamaan. Katastrofit eivät tunne rajoja. Siviilien suojelu on eurooppalaisen yhteistyön ytimessä, ja minä uskon, että tästä kaikki ovat varmasti yhtä mieltä. Vaikka me kaikki olemme varmasti analysoineet tämän tilanteen samalla tavalla, niin eriviä näkemyksiä sen suhteen, miten tulee edetä, varmastikin on. Vastuunjako on tärkeä asia. Minulle monet ovat vakuuttaneet, että kansallisen tason, paikallisen tason ja kunnallisen tason viranomaiset ovat edelleen päättävässä roolissa. Tämä on hyvä lähestymistapa. Jäsenvaltiot ja niiden viranomaiset ovat lähimpänä kansalaisia. Ja tämä on toissijaisuusperiaatteen mukaista. Kansalliset viranomaiset ovat parhaassa asemassa suunnittelemaan ja toteuttamaan riskinhallintasuunnitelmia. Vastuun siirtäminen komissiolle ei olisi järkevää. EUn pelastuspalvelumekanismi olisi tässä mielessä ongelmallinen. Ymmärrän toki, että jotkut jäsenvaltiot eivät pidä sisällä riittäviä valmiuksia kohdata katastrofeja, mutta vallan siirtäminen komissiolle ei kuitenkaan ole paras ratkaisu, eikä varojen siirtäminen budjettiin ole myöskään hyvä ajatus. Toissijaisuusperiaate ei toteudu tässä tilanteessa riittävästi. Lisäksi komission ehdotus ei riittävästi perustele valittujen välineiden käyttöä riittävästi. Erityisvälineiden jako jäsenvaltioiden kesken voisi olla yhtä tehokas keino. Yleistä välinepuolia on vaikeampi hallinnoida. Minun ehdotukseni edetä, edetä on seuraavanlainen. Meidän tulisi syventää yhteistyötä kansallisten viranomaisten välillä – ja kaiken luonnollisimmat kumppanit ovat naapurimaat, joilla on sama, samanlainen ympäristö ja jotka todennäköisimmin kohtaavat vastaavanlaisia katastrofeja. On tärkeää kehittää olemassa olevaa pelastuspalvelumekanismia ilman, että komissio saa päättää kansallisen kapasiteetin käyttöönotosta. Viimeinen sana tulisi olla jäsenvaltiolle. Kolmas asia. Olisi tärkeää rohkaista ja auttaa jäsenvaltioita, varsinkin niitä, joilla on kaikkein suurimmat puutteet siinä, että ajatellaan strategisesti valmius ei ole valmiudessa ei ole kyse siitä, että lähetetään välineitä toisiin jäsenvaltioihin, vaan siitä, että ollaan valmiita ennen kuin katastrofi iskee. Tässä minun huomioni. Ja eipä tässä muuta. Seuraavaksi meillä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Se, että vahvistetaan yhteistyötä pelastuspalvelutoimissa Euroopan tasolla, se on tärkeää, kun ajatellaan katastrofeja, joita tapahtuu muissa jäsenvaltioissa. Se on ihan ymmärrettävää. Jos ajatellaan vaikka epidemioita, niin rajoilla ei ole merkitystä ja yhteistyö on valtia. No huolenaiheemme, ja olen täysin samaa mieltä edellisen puhujan kanssa, niin tietysti siviilisuojelujärjestelmä on tärkeä osa kansallista järjestelmää. Joissain maissa, kuten Ranskassa, ne ovat sisäministeriön alaisuudessa. Eli kun tehdään yhteistyötä ja nyt kun on näitä terroristiuhkia, niin meillä pitää olla sääntöjä, joissa on turvajoukkoja, puolustusjoukkoja, poliiseja, santarmeja, tiedustelujoukkoja ja tietysti myöskin siviilisuojelujoukkoja. No, meillä pitää olla enemmän yhteistyötä ja meidän pitää ennakkoon pystyä yhdistämään voimamme, mutta niin, että asiajohtavat johtavat jäsenvaltiot eivät, eikä komissio, koska muuten se saattaa vaikuttaa jonkinlaiselta puolustusjoukolta riippumatta teknisistä kysymyksistä, eli eurooppalaista puolustusta, ja tästä nyt ei ole kyse. Eli kyllä yhteistyölle, mutta meillä pitää olla selkeät säännöt. Ja tietysti voimme nyt sitten työstää tätä tekstiä eteenpäin. Kiitos. Thank you. Mr. Giseke. Kiitos, Kisake. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos äh, myös kollega Gardinille tästä mietinnöstä. Tavoitteista olemme samaa mieltä, ainoastaan näistä toteuttamisen yksityiskohdista väännämme kättä. Jos katsotaan äh, rajat ylittävien katastrofien äh, suojelun järjestymistä kellään ei voi olla mitään sitä vastaan, mutta tärkeää kuitenkin tässä kysymyksessä on subsidiariteetti ja suhteellisuus. Meillä ei ole oikeus perustaa millekään esimerkiksi äh, paloturvallisuuden äh, harmonisoimiselle. Tässä on kysymys äh, komissiolle siitä, että se tekee seurausten arvioinnin aina tärkeissä asioissa, mutta tässä sitä ei ole tehty. Ja haluaisinkin tietää komissiolta, miksi ei ole tehty tällaista arviota. Ja sitten Elisabetta Gardinin tarkistuksista, niin varsinkin 15, jossa vaaditaan dokumentointivelvollisuutta. Toki voidaan olla montaa mieltä dokumentoinnin pakollisuudesta, mutta jos asetetaan dokumentointivelvollisuus yksityisihmisille, niin siinä mennään liian pitkälle ja sillä tehdään, aiheutetaan vaan liikaa byrokratiaa, eikä se ole käytännöllistä. Se, mikä on kaikkein tärkeintä tässä asiassa, on tämä subsidiariteetti lähipäätösperiaate. Jos minä katson Saksaa ja äh, esimerkiksi palokuntia, jotka tekevät ja antavat tällaista apua, niin äh, kyllähän äh, valvonnan täytyy jäädä jäsenvaltion käsiin, kunkin jäsenvaltion käsiin. Ja tässä pitäisi subsidiariteettia jopa tiukentaa. Ja asiassa täysin tuen sitten esittelijä on Erasmus-kysymys, Erasmus pelastuspalveluille. Kysymys on kuitenkin vielä siitä, että otetaanko tämä raha olemassa olevan Erasmuksen budjetista vai tuleeko tähän oma erillinen Erasmus-budjetti. Erasmus on menestystarina ja sen vuoksi meidän täytyy löytää uudet rahat, tuoreet rahat myös tähän budjettikohtaan. Ja tästä tulemme varmasti käymään mielenkiintoisen keskustelun budjettivaliokunnan kanssa, koska he eivät ole valmiita löyhentämään pussin nyöriä välittömästi. Cabezon. Bueno, yo, cuanto la... Kiitoksia. Komission ehdotus mielestäni on hyvä lähtökohdaltaan. Tämä on mekanismi, jonka avulla saamme aikaan eurooppalaista lisäarvoa. Ja meidän ei pidä harmonisoida. Kysehän ei ole harmonisoinnista eikä tätä ole ehdotettukaan. Eli tässä on korostettu suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteita. Mutta meidän pitää koordinoida ja tehdä yhteistyötä, kun on katastrofeja, jotka ovat liian suuria yhdelle jäsenvaltiolle. Ja meillä on näitä hyvin lähellä. Esimerkiksi viime kesänä tapahtui näitä. Eli harmonisointi ja yhteistyö ovat tärkeitä. Eli se, että poistettiin tämä lista, jossa on luoteltu nämä tilanteet, joissa toimitaan, niin mielestäni se voi olla vähän hämmentävä. Eli jos loppukädessä tehdään tällainen yleinen lista, niin silloin parasta olisi se, että ensin määrittelemme, niin kuin komissiokin on, missä haluamme toimia ja mistä aloitamme. Meidän pitää tarjota tällaista varmuutta, eikä tarvita mitään turhaa mekanismia. No nyt kun puhutaan tästä ehdotuksesta, niin keskittyisi nimenomaan ennaltaehkäisyyn. Voisimme varmaan vielä enemmän parantaa ennaltaehkäisyä, kartoittaa riskejä. Meidän täytyy kunnolla kartoittaa nämä katastrofeihin riittyvät riskit eri alueilla ja eri maissa. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä näiden tietojen pohjalta meille, jotta pystymme käynnistämään nämä toimet jossain vaiheessa ja tehdä yhteistyötä. Tämä liittyy nyt ilmastonmuutokseen ja Tietysti voidaan käsitellä muitakin katastrofeja, mutta tärkeää kuitenkin on se, ettemme unohda perusajatusta. Eli meidän täytyy vahvistaa yhteistyötä ja koordinointia näissä asioissa. No sitten, tässä on puhuttu solidaarisuusrahastosta. Eli meidän täytyy tehdä ennaltaehkäisyä, jotta sitä ei tarvittaisi. Ja sitten täytyy toimia nopeasti katastrofeissa ja ryhtyä korjaustoimiin. No, tässä on viitattu tästä, siihen, että rahastoa pitäisi ehkä muuttaa. Ja meidän täytyy varmistaa, että tämä rahasto olisi oikeudenmukaisempi, koska tämähän on kytketty alueen bruttokansantuotteeseen. Eli tähän liittyy myöskin se, kuinka paljon asukkaita on asueella, eikä tässä oteta huomioon suhteellista vaurautta. Ja tästä saattaa olla haittaa köyhemmille alueille, joissa muutenkin on hankala hoitaa näitä katastrofia kysymyksiä. Tämä on kuitenkin hyvä ehdotus esittelijän linja on ihan oikea. Ja mielestäni tämä olisi hyvä mekanismi EUlle, ja meidän täytyy varmistaa, että se saadaan käynnistettyä tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos. Haitamaan seuraavaksi. Uh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos paljon Gardinille erinomaisesta työstä. Olen yhtä mieltä sen kanssa, mitä täällä on sanottu, että tässä Ranskan ehdotuksen jälkeen komissio työsti tätä kaksi viikkoa ja nyt on jo ehdotus pöydällä. Kenties tähän tulisi suhtautua hieman pitkäjänteisemmin. Meidän pitäisi ennaltaehkäistä se, mitä Cavetano Ruiz nosti esiin, siten, että apua olisi tarjolla, kun sitä tarvitaan, mutta Tämä on kuitenkin kansallinen vastuu. Tässä on oma vastuu ja solidaarisuus, johon on löydettävä hyvä tasapaino. Tämä eurooppalainen eh, siviili suojelupuoli voisi olla keino auttaa, ja tässä nimenomaan solidaarisuus olisi mukana. Tämä on selkeä viesti. Meidän olisi tehtävä kaikkemme, että pystymme ennalta ehkäisemään näitä katastrofeja ennen kuin muut jäsenvaltiot joutuvat apuun. Komission ehdotuksessa turvallisuusriskien, ja katastrofien ja turvallisuusriskien välille tehdään ero, eli terrorismin välille. Onko loogista, että näiden välille tehdään ero? Koska minä koen, että ei sillä ole väliä, onko kyseessä luonnonkatastrofi vai terroristihyökkäys. Nimittäin molemmat ovat erittäin negatiivinen ilmiö ja meidän tulisi auttaa toisemme. Lisäksi tämä keskustelu, pitäisikö tämän koskea ainoastaan Euroopan unionia vai myös kolmansia maita? Minä olen sitä mieltä, että ensinnäkin meillä pitäisi olla hyvä mekanismi, jonka avulla autetaan Euroopan unionin sisällä, ja sitten kolmansia maita varten jonkinlainen toinen lainsäädäntö, joka olisi tar- tarpeen tai hyödyksi. Siinä tästä pelastuspalvelumekanismista olisi hyvä, että olisi pelastuspalvelu tietoverkossa myös enemmän tietoa. Tämä Rescue e pelastuspalvelu aiheuttaa meille enemmän ongelmia. Pelastuspalvelutiimi, joka lähetetään jäsenvaltioihin avuksi, kenties ilmasammutusyksikköinen päivinen. Tämä on ongelmallinen. Tässä ei tarvita vaikutusten arviointia, eikä tässä ehdotuksessa ole mitään selvennystä, miltä tämä näyttäisi. Mikäli tämä eh, pelastuspalvelu tulisi toimimaan Alankomaissa, olisiko minun kotimani viranomaisilla sanottavaa tähän vai onko tämä pelastuspalveluyksikkö sellainen, että se toimii sitten ominnokkineen? Vaikutusten arviointi enemmän selvyyttä ja pitäisi keskittyä siihen, että ensinnäkin on tämä oma vastuu ja pystytään ennaltaehkäisemään enemmän kuin sitten hoitamaan näitä ongelmia. Kiitos, Liisa. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, auch vielen Dank. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Gardinille myöskin aiheesta tehdystä työstä. Kansanpuolueessa meidän täytyy hiukan enemmän vielä keskustella tästä ennen kuin voimme sitten lyödä lukkoon kantamme. Minullakin olisi kysymys komissiolle, eli mitä se olisi se vaikutusten arviointi? miksei sitä ole tehty. Ja aina kun komissiolta halutaan jotain, sitten on tiukka menettely, täytyy olla varovainen. Ja itse puhuin äsken puhelimessa pääsihteerin kanssa ja hän sanoi, että tämä toimii ainoastaan, jos meillä on etukäteen tehty vaikutusten arviointi ja sitten Timmermans päättää ja sitten tehdään vaikutusten arviointi. No, Eli jos komissiossa yksittäinen ihminen näkee asian eri tavalla, niin sitten se voi mennä nopeasti. Ja tämän pitää loppua. Parlamenttia pitää arvostaa enemmän. Ja jos me olemme sitä mieltä, että ehdotuksen pitää tulla, niin sellainen pitää sitten saada aikaan nopeasti. Ja jos ehdotus tehdään, niin kyllä sitä varten täytyy tehdä vaikutusten arviointi. Eli ehkä henkilölle, joka täällä nyt on paikalla tänään, hänelle ehkä ei ole kauheasti sanottavaa tästä, mutta täytyy nyt sanoa, että meillä aikaa kyllä pikkuhiljaa nyt riittää. Eli meillä pitää olla menettely, jonka kaikki ymmärtävät ja jota kaikki noudattavat. Näin ei voida jatkaa. No, tuen sitten erinäisiä kohtia, jotka Gardini otti esille. Esimerkiksi se, että nämä, tämä tekninen luettelo olisi hiukan joustavampi. No nyt on vaikea sanoa, mitä tarvitaan ja mitä ei tarvita. Eli Tästä pitää sitten päättää käytännössä paikan päällä. No sitten ennaltaehkäisy on tärkeää, mutta missään tapauksessa ihmishenkiä ei saada riskeerata ja sitten sanoa, että no oma syy, koska teillä ei ollut ennaltaehkäisyä. Eli ennaltaehkäisyn ja avunannon pitää kulkea käsi kädessä. Ja sitten Häytömä puhui siitä, kuka sitten valvoo näitä EU-pelastustoimia? Eli tuleeko joku sitten paikalle EUsta, joka sanoo, miten pitää toimia, vai onko tämä apua, joka kytketään sitten näihin paikallisiin pelastustoimiin? Eli tämä on aika hankala kysymys, ja olen nyt vähän kahden vaiheella, miten tämä pitäisi ratkaista. Yhtäältä sanoisin, ettei tehdä mitään, tai sitten sanotaan, että no jatketaan nyt jotenkin niin kuin tähänkin mennessä. No se ei kyllä ole mikään ratkaisu, koska viime vuoden Portugalin metsäpalot, siis siellähän venäläiset olivat paikalla nopeammin kuin EU-jäsenten joukot. Ja meidän täytyy nyt vähän miettiä, miten voisimme parantaa toimintaamme. Kaikkihan toimii hyvin ja kansallisvaltioilla on toimintavaltaa tässä asiassa, mutta näin tätä asiaa ei ratkaista. Eli en haluaisi, että Venäjä tulee apu, mutta me emme auta toisiamme. Eli meidän täytyy nyt ratkaista asia. Ja nyt täytyy miettiä, millainen tämä ratkaisu voisi olla. Ja meidän täytyy nyt sitten pohtia sitäkin, että jäsenvaltiot ovat erilaisia. Erot täytyy ottaa huomioon ja löytää sitten kunnollisia ratkaisuja. Kiitos. Mr. Mandel. Kiitos Mandel. Kiitos. Kiittäisin esittelijää. Hän on käsitellyt erinomaisella tavalla tätä aihetta. Sisällöstä olen samaa mieltä Peter Liisen kanssa, samoin kuin kollega Giiseke ja Alankomainen kollega on sanonut. Ja haluaisin lisätä kaksi asiaa. Yhtäältä tällainen keskitetty näkö, tapa, jonka komissio on nähnyt, jossa on tällainen niin kuin, tavallaan keskitetyt joukot, josta sitten tulee tavallaan apua, mutta sille on kuitenkin kansallisia ja paikallisia voimia ja, ja niiden hallinnasta täytyy olla subsidiariteetti. Tämä on aihe, jossa subsidiariteettiperiaate on erityisen tärkeä. Toinen asia, johon olen hieman kriittinen, on, kun, suos, äh, kun laaditaan tätä Risk niin mm, täytyy miettiä, mistä nämä varat tulevat. Ja varsinkin maissa, jotka jo mainittiin, kuten esimerkiksi äh, palolaitos Italiassa, jossa on katastrofi järjestelmä tai tällainen pelastusjärjestelmä, joka perustuu hyvin pitkälti vapaaehtoisuuteen, emmekä me voi siihen puuttua ja sen vuoksi me varoitamme myös tällaisesta pelastustoimen kaupallistamisesta. Ja siihen minä suhtautuisin hyvin kriittisesti. Hienoa on yhteisrahoitus myös osille, mitä ei tule tuosta yhteisestä padasta ja sen lisäksi täytyy huomioida riskit, jossa terrorismin vastaisella taistelulla täytyy olla tärkeä osuus. Thank you very much. Uh, someone else? Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Komission puolesta johtaja Lyhje, te saitte kysymyksiä. Kiitos. Haluaisin aloittaa kiitos kiittämällä esittelijää hyvin tehdystä työstä. On hyvä, että hän on perille myös siitä, mitä neuvostossa tapahtuu. Minä puhun nyt näistä kommenteista ja kysymyksistä, mutta haluaisin kuitenkin tehdä huomion alkuun. Me toimimme, kuten täällä on nostettu esiin, niin toimimme artiklan 196 mukaisesti subsidiariteettiperiaatteen mukaan. On ratkaisu mikä tahansa, sen tulee tapahtua tämän artiklan puitteissa ja näin teemme tässä ehdotuksessa. Tämä ehdotus olisi voinut monilta osin mennä pidemmälle, mutta se ei mene pidemmälle nimenomaan subsidiariteetista johtuen. Oli kyseessä valmius, tai muu. Vaikutusten arvioinnista minulla olisi kommentoitava. Minä ei voi vastata näihin institutionaalisiin kysymyksiin, mutta voin kertoa, miten tämä ehdotus saatiin laadittua. Ensinnäkin meillä oli Euroopan laajuinen riskiarviointi, johon kaikki jäsenvaltiot osallistuivat. Meillä määriteltiin niitä kuiluja, joita jäsenvaltiossa ilmeni kauan ennen näitä viime kesän metsäpaloja. Metsäpalosammutusyksiköt, turvapaikat ja muut vastauskyvyt todettiin puutteellisiksi. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että tämä toimi hyvin tämä järjestelmä, mutta sitä voitaisiin yksinkertaistaa. Sitten meillä oli ulkopuolinen riippumaton arviointi. Sen jälkeen me päätimme seuraavan vuoden aikana esittää uuden ehdotuksen. Sitten viime kesänä tuli metsäpalo sesonki ja tämä kesäulottuvuus on melko laaja. Se kesti huhti toukokuulta aina marraskuuhun. Usein kun puhutaan kesästä, tarkoittaa kesäkuusta syyskuuhun asti olevaa aikaa. Yli 200 ihmistä kuoli luonnonkatastrofeissa, yli 100 pelkästään Portugalissa. Tosiasia on se, että komission puheenjohtaja kysyi, mitä me teemme, ja me kerroimme lokakuussa, että me pyrimme valjastamaan varoja käyttöön, ja kun varoja ei löytynyt, tai sitten kun niitä löytyi, niin niitä ei löytynyt ajoissa. Puheenjohtaja oli sitä mieltä, että kyseessä on kiireellinen asia, koska kiireellisiä toimia tarvitaan, mikäli haluamme ennaltaehkäistä sen, että yhä useampi ihminen kuolee ja kärsitään yhä mitavampia taloudellisia tappioita. Ja puheenjohtaja pyysi, että teemme tämän ehdotuksen vaikutusten arviointia ei ole, koska tämä oli kiireellinen asia. Mutta jos katsotaan tätä ehdotusta, niin tämä ei keskity komission, vaan tämä keskittyy jäsenvaltioihin. Tämä keskittyy jäsenvaltioiden valmiuksiin. Ja tässä komissio ehdottaa tässä lisää yhteisrahoitusosuutta. Tässä tämä vapaaehtoinen väline reservi on kyseessä. Tässä jäsenvaltiot antavat muiden jäsenvaltioiden käyttöön, välinereservin ei komission käyttöön. Ja EUn budjetista yhteisrahoitettaisiin korkeammalla tasolla näitä välineitä. Miksi näin? Koska me haluamme ennen kaikkea rohkaista jäsenvaltioiden välistä apua, koska me olemme täysin yhtä mieltä, että tässä on nimenomaan ensinnäkin ja ensisijaisesti kyse jäsenvaltioiden vastuusta. Joten tässä järjestyksessä kansallinen, paikallinen, alueellinen vastaus. Sitten kahdenvälinen apu jäsenvaltioiden välillä. Sitten tämä reservi ja sen jälkeen rescue-välineet ovat käytössä 2013 vuoden jälkeen, kun lainsäädäntö astui voimaan on ollut 30 tilannetta, jolloin jäsenvaltiot eivät ole pystyneet toimimaan ja ei ole löytynyt välineitä, joita pystytään suojelemaan EU-kansalaisia. Se on ongelma. Tämä ei alkanut viime vuonna, vaan viime vuonna nämä seuraukset olivat äärimmäisiä. Toissijaisuusperiaate. Olkaa ystävällisiä. Meillä ei ole kapasiteettia, eikä meillä ole halua operatiivisesti johtaa siviilisuojeluhankkeita jäsenvaltioissa. Se, mitä me haluamme, on, että löydämme vastauksen ongelmaan, jonka kohtaamme taajaan. Viime kesänä Euroopan unionissa ei oli varmasti riittävästi välineitä, mutta koska tämä riski oli erittäin suuri kaikilla, niin näitä valmiuksia ei jaettu. Näin ollen, mikäli tämä jäsenvaltioiden välinen mekanismi epäonnistuu, meillä on oltava reservi EU-tasolla. Nämä eivät ole Brysselissä nämä reservit, vaan ne ovat ennakkoon asetettu valmiiksi riskialaisten paikkojen lähelle. Ja ainoastaan silloin, mikäli jäsenvaltio päättää tehdä pyynnön, silloin näitä valmiuksia tätä reserviä voidaan käyttää silloin tehdään strateginen päätös. Kaikki operatiiviset päätökset jäävät edelleen jäsenvaltiolle. Toissijaisuusperiaatteen kunnioituksen mukaisesti komissio ei toimi omasta tahdostaan ainoastaan jäsenvaltion pyynnöstä. Ja tämä operatiivinen yhteistyö jää jäsenvaltioiden vastuulle ja komissio teki ainoastaan strategisen päätöksen, että näitä, tätä reserviä käytetään, joten me emme halua tätä operatiivista vastuuta ottaa, vaikka me haluaisimme, me emme voisi. Erasmukseen liittyen tämä näyttää mielenkiintoiselta ajatukselta. Meillä on olemassa vaihto-ohjelma, joka kansalaisten suojelubudjettista rahoitetaan, mutta soveltamisala on äärimmäisen pieni ja vaihto kestää muutaman päivän korkeintaan muutaman viikon. Ja olisi varmasti hyödyllistä, mikäli tätä vaihtoa voitaisiin laajentaa. Lopuksi olisi syytä pitää myös mielessä, että me olemme operatiivinen yksikkö. Meillä on työntekijöitä, jotka työskentelevät ympäri vuorokauden. Heidän on kyettävä tekemään nopeita päätöksiä. Joskus tämä on sangen haastavaa, mikäli on erittäin monimutkainen oikeusperusta. Ja koska tuomioistuin on meille sanonut, että meillä on mahdollisuus yksinkertaistaa, niin me olemme myös pyrkineet yksinkertaistamaan näitä yhteisrahoitustasoja se syy, miksi me tästä ehdotuksesta otimme pois yhteisrahoituksen reservin ulkopuolisiin asioihin, niin tämä tuli jo mainittua esittelin puolesta. Me emme tiedä, mitä välineitä on olemassa. Me olemme täysin riippuvaisia jäsenvaltioista, ja mikäli jäsenvaltioilta ei tule pyyntöä, me emme voi tehdä mitään. Ikävin asia tässä tarinassa on kuitenkin se, että mikäli jäsenvaltio ei tiedä saako vastauksen toisaalta jäsenvaltiolta tämän pelastuspalvelun mekanismin tietopalvelun kautta. Ja tässä tilanteessa välittömästi lähdetään hakemaan muita ratkaisuja. Tästä syystä johtuen viime vuonna monessa tilanteessa kolmannet maat auttoivat jäsenvaltioita, koska he ovat yksinkertaisesti nopeampia. Joten me haluamme tietää, minkälainen reservi on olemassa, jotta me voimme olla operatiivisia nopeasti kaikki ehdotukset, mitkä lisäävät joustavuutta sen suhteen, mitä voidaan tehdä, niin ovat tietysti tervetulleita. Viimeinen asia, mutta tämä on erityisen tärkeä asia. On tärkeää, että keskitymme jäsenvaltioihin. On tärkeää, että keskitymme jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen pyytää tai olla pyytämättä apua. Ja varsinkin siten, että he saavat apua vain jos he pyytävät ja se heillä säilyy operatiivinen johtovastuu. Ennaltaehkäisy ja tämä valmius saa meiltä erittäin tärkeän roolin. Tämä ei saa kuitenkaan tässä tekstissä roolia, koska me työskentelemme artiklan 196 pohjalta. Mutta tässä ehdotuksessa me nyt olemme tehneet selväksi sen, että olemme katsomaan mahdollisuutta käyttää rakennerahastoja, jotta ennalta ehkäisy ja ilmastonmuutoksen sopeuttamistoimet ovat sellaisia, että niin kiinnitetään riittävästi huomiota. Olemme Klima Regi Agri, Regio Agri pääosastojen kanssa yhteistyössä siten, että seuraavalla kierroksella, kun jaetaan rakennerahastoja, niin saadaan riittävästi varoja. Toki meidän pitää näihin valmiuksiin keskittyä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Gardini. Presidente, io ringrazio Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille kollegoille ja myöskin komissiolle. Mielestäni se tyhjensi, vastasi tyhjentävästi näihin kysymyksiin. Osa niistä liittyy myöskin minun kysymyksiini. Minä olen täysin vakuuttunut siitä, että saamme aikaan hyvän tuloksen. Kaikki tämä työ liittyy työhön, jota tehtiin edellisellä lainsäädäntökaudella. Meillä oli silloin selkeä lähtökohta. Me korostimme toisiaisuusperiaatetta, ja tätä itsekin korostin alkupuheenvuorossani, eli tällä tekstillä on vahvistettu juuri tätä. Eli alue- ja paikallisviranomaisten tilanne täytyy ottaa huomioon. Tämä on ollut aina se johtotähti, jota noudatettiin edelliselläkin lainsäädäntökaudella, eli mietimme uutta siviilisuojelujärjestelmää Euroopassa. Tämä järjestelmään ei nyt puututa, ja tällä uudella työllä muutetaan vähän näitä rakenteita tämän järjestelmän sisällä, koska siviilisuojelu ei voi toimia hyvin muulla tavalla. Kansalaisten suojelu liittyy nimenomaan alueisiin. Eli omassa maassani esimerkiksi, meillähän on paljon kokemusta näistä asioista, niin siellä pormestarit ovat ensimmäisiä, jotka ryhtyvät toimiin näissä asioissa. Ja sen jälkeen sitten mennään ylemmäs, mutta jos pormestari ei ryhdy näitä toimia eikä pyydetä sitten apua muilta jäsenvaltioita, mutta esimerkiksi viime kesänä Marokosta tuli koneita auttaa, koska meillä ei ollut siihen mahdollisuuksia. Eli tässä on otettu esiin näitä huolenaiheita ja epäilyksiä, mutta kaikki nämä asiat ovat hoidettavissa, koska nämä ovat sen linjan mukaisia, joita haluamme noudattaa. Eli kaikki yhdessä pystymme varmaan paremmin määrittelemään nämä tilanteet, jotta niitä tulkitaan oikealla tavalla ja jotta sitten selkeästi siirrytään tähän suuntaan, johon haluamme edetä. Muistuttaisin vain yhdestä asiasta. Olen tästä puhunut ennenkin. Eli meillä on eurobarometrin tietoja, jotka ovat vakaita. 90 prosenttia Euroopan kansalaisista haluaa eurooppalaista siviilipalvelua ja haluaa, että autetaan ihmisiä, kun he apua tarvitsevat, eivätkä valtiot yksinään siihen pysty. Kuitenkin toivoisin, no, koputetaan puuta. Eli kun ajatellaan terroristi-iskuja, joita olemme nähneet, niin teoriassahan näitä voitaisiin estää. Ja meidän täytyy valmistautua pahempaan, toivottavasti näin ei koskaan käy, mutta jo edellisellä lainsäädäntökaudella totesimme, että tähänkin asiaan täytyy kiinnittää huomiota. Ja kyse on hyvin monimutkaisista välineistä, eli yksittäinen jäsenvaltio ei pysty toimimaan tällä tavalla. Eli tämän pitää olla asia, joka toteutetaan Euroopan tasolla. Eli toivottavasti pystymme tekemään hyvää työtä kansalaisten hyväksi. Hehän haluavat ennen kaikkea turvallisuutta. Tämä on nähnyt nähty viimeaikaisissa mielipidemittauksissa. Ja kaikkein tärkeä huolenaihe kansalaisilla oli turvallisuus. Ja tässä meillä on väline, jota voimme käyttää ja tarjota kansalaisille sitä turvallisuutta. Kiitos. Thank you very much. That concludes our debate. Kiitos paljon. Asia on tältä erää lopun käsitelty. Tarkistusten takaraja kello 11.10. huhtikuuta Envissä äänestämme 17. 17. toukokuuta. Siirtykäämme eteenpäin esityslistalla. Luonnonvarojen avoin ja vastuullinen hallinta kehitysmaissa. Esimerkkinä metsät. Käsittelemme lausuntoluonnosta. luonnosta jonka meille on laatinut Konechna. Olkaapa hyvä. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Kiitos, eh, hyvät kollegat. Minulle on kunnia saada esitellä tämä teksti, jossa kysymys on siis luonnonvarojen avoimesta hallinnoinnista ja hyödyntämistä kehitysmaissa. On hyvä, että meiltä pyydettiin tähän mietintöön lausuntoa, koska tämä liittyy yhteen myös kestävien kehitystavoitteiden kanssa ja Pariisin sopimuksen kanssa. Tämä on hyvin monimuotoinen, monimutkainen asia, mutta on tärkeää, että me toimimme kaikki yhtä aikaa. Metsien suojelu on erittäin tärkeää, varsinkin Arnion metsien suojelu. Ja Euro- Euroopan unionilla on todellakin tässä myös velvollisuuksia kolmansien maiden suuntaan. Me ymmärrämme, että kaikki valtiot haluavat kehittyä taloudellisesti ja että väestön määrä kasvaa ja silloin tähän ongelmanratkaisuun tarvitaan yhä monimuotoisempia ratkaisuehdotuksia niin, että luonnon ja metsien monimuotoisuus ei vahingoitu Minua ilahduttaa, että Euroopan parlamentti näkee tämän asian myös näin. Ongelma on kuitenkin ihan toisenlainen. Nimittäin komissio perjantaina julist, tai, julkaisi ää, äh, tällaisen suunnitelman metsien tilasta ja vähenemisestä. Ja tämä tarvitsee nyt, äh, tähän tarvitaan hyvä toimintasuunnitelma ja komissiohan on osittain myös vastuussa tästä ja sen vuoksi Euroopan unionin täytyy löytää ratkaisu metsien hakkaamiselle. Meidän täytyy luonnollisesti noudattaa myös Pariisin ilmastosopimusta. Ja sen vuoksi meidän täytyy pyrkiä estämään metsien vahingoittaminen. Odotan mielenkiinnolla tarkistuksia ja seuraavaa keskustelua. Olen vakuuttunut, että me kykenemme varmasti löytämään yhteisen näkemyksen tähän asiaan ja on tärkeää, että me yhdessä pyrimme ratkaisemaan tämän ongelman. Koska tämä ei loppujen lopuksi ole mikään poliittinen ongelma, vaan kysymys on siitä, että tulevatkin sukupolvet voivat elää ympäristössä, joka siihen elämiseen soveltuu. Shadow Rapporteurs. Varjoesittelijöistä Petri saa ensimmäisenä. Eh, Kiitos. Puheenjohtaja, haluan kiittää valmistelijan. Me tulemme EPPn kanssa esittämään muutaman tarkistuksen. Haluaisin nyt kuitenkin keskustella tästä aiheesta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät joka päivä, kun kuullaan ennalta odottamattomien meteorologisten ilmiöiden tapahtuvan kuivuus, tulvat ja niin edelleen. Kroatiassa näitä on nähty merkittävästi. Meidän on pantava täytäntöön sellaista politiikkaa, joka varmistaa sen, että ilmasto ei lämpene yli puolitoista astetta vuosisadan loppuun mennessä. Ja tähänhän me olemme sitoutuneet tällä kirjoittamalla Pariisin sopimuksen. Mutta mutta me emme elä maailmassa yksin. Meidän on työskenneltävä yhdessä kumppaniimme kanssa. Meidän on otettava kehittyviä maita tässä ja asianmukainen metsähallinto onkin tärkeässä roolissa. EU-lainsäädännössä luodaan tähän hyvät kriteerit ja meillä on tässä tarvittavat politiikat, jotka auttavat tässä. Meidän on autettava siinä, että estämme metsäkadon. Meidän on myös varmistettava, ettei politiikkamme vähennä metsäalueita kehittyvissä maissa, ja meidän on katsottava, että meidän toimet ja sääntelykehys ei johda epäreiluun taakkaan PK-yrityksille ja metsäalan tuottajille siten, että heidän ei olisi mahdollista päästä markkinoille tai kansainväliseen kauppaan, kuten tähän asti on ollut. Kroatialaiset kalustevalmistajat ovat valittaneet, että joillain markkinoilla, kuten vaikkapa Intiassa ja Pohjois-Afrikassa, on esteitä, eivät ainoastaan kroatialaiset, vaan myös muut Euroopan toimijat. Nämä ovat vastauksia meidän luomiin esteisiin. Tästä on huolehdittava. On valitettava nähdä, että monissa tilanteissa ne, jotka kärsivät eniten, ovat he, jotka tuottavat maaseudulla, ja nyt kyseessä on nimenomaan pienet tuotteet ja toimijat. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Siinä tapauksessa käännyn komission ja Ravon Meerin päin. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia, puheenjohtaja. Metsät ja luonnot ovat tärkeitä uusiutuvia lähteitä. Sieltä saadaan monenlaisia taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Ne ovat tärkeitä planeetalle, ihmisille, vauraudelle ja rauhalle ja ne ylittävät kansalliset rajat ja tästä syystä meidän täytyy toimia. Vuoden 2030 kehitystavoitteet ovat vahvistaneet sen, että meidän täytyy nopeasti puuttua laittomaan ja kestämättömään metsänhoitoon. Meidän tulee tukea parempaa hallintoa ja kapasiteettien rakentamista. Eli avoimuus ja vastuullisuus ovat keskeisiä tekijöitä, jotta pystymme paremmin hallinnoimaan metsiä globaalisti ja erityisesti kun ajatellaan painostuksen lisäämistä. Pidämme hyvätä tätä Deven, Deve-valiokunnan aloitetta, mukana myöskin teidän valiokuntanne. Ja on hyvä, että olette alustavasti miettineet sitä, mitä on jo tehty ja mitä tulisi vielä saada aikaan. Haluaisin muistuttaa vielä näiden toimien eduista, kun ajatellaan lippulaivahanketta, flag-hanketta. Sehän tänä vuonna täyttää nyt 15 vuotta ja sitä olivat laatimassa jäsenvaltiot, kolmannet valtiot, kansalaisjärjestöt ja yksityinen sektori. Tavoitteena oli torjua laitonta metsähoitoa. Ja paljon on saatu jo aikaan. Meillä on 15 vapaaehtoista yhteistyösopimusta kolmansien maiden kanssa. Meillä on tukiohjelmia kansalaisyhteiskunnalle, yksityissektorille ja hallituksille kymmenessä muussa rajavaltiossa. Ja lisäksi meillä on EUn puutavara-asetus, eli markkinoille ei saa tuoda laittomasti hakattua puuta. Sitten kansalliset hankintapolitiikat ovat myöskin tärkeitä, eli meidän täytyy palauttaa mieleen työ, jota on tehty Fletin alaisuudessa. Mutta kuten esittelijä mainitsi, laittoman puun hakkauksen lisäksi on muita vaaroja. Kaivosteollisuus, kaupungistuminen, infrastruktuurit ja myöskin maatalouden leviäminen. Esimerkiksi palmuöljy, soija, kumi, kaakao, naudanliha, kahvi. Metsäkato on vakava kysymys, siihen liittyy monia tekijöitä. Tilanne on erilainen eri maissa. Ja toivottavasti se, kun perjantaina julkistetaan kaksi tutkimusta, niin toivottavasti niistä on apua, kun nyt kehittelette valiokunta-aloitteesta lausuntoa Itsenäiset tahot toteuttivat tutkimukset. Yksi liittyy EUn tuleviin toimiin, joilla torjutaan metsäkatoa. Ja toinen tutkimus liittyy ympäristö- ja sosiaalivaikutuksiin palmuöljyn, palmuöljyn tuotannossa. Nämä eivät edusta komission näkemyksiä. Suositukset ovat tutkimuksen tekijöiden Kylästä lähtöisin, mutta ne ovat kuitenkin tärkeitä sekä Euroopan parlamentille että komissiolle, kun päätetään sitten, miten jatkamme tästä eteenpäin. Kiitos. Kiitos paljon, Konechna. Kiitos. Ihan lyhykäisesti haluaisin myös vastata tähän Toivon, että ei kestä kauan ennen kuin saadaan nämä päätökset tehtyä. Meidän piti odottaa hyvin kauan tätä tutkimusta, joten todellakin toivomme, että toimintasuunnitelma saataisiin nopeasti aikaan, varsinkin mitä tulee palmuöljyn tuotantoon. Ja tällainen äh, metsien äh, hak tai tuhoutumista vastainen ähm, taisteleva politiikka on erittäin tärkeä. Ajatellen koko yhteiskuntaa ja myös tulevia sukupolvia. Me haluamme, että tulevaisuus äh, voisi jatkua tulevaisuudessakin. Thank you very much. Uh, that concludes our debate on this point. Uh, Kiitos. Asia loppuun käsitelty. Tältä erää 22. päivä maaliskuuta on tarkistusten takaraja ja 15.16. toukokuuta äänestetään ENVI-valiokunnassa. Seuraavaksi aiheena on elintarvikkeiden ja maatalouden tulevaisuus. Me käsittelemme nyt lausunto luonnosta. Ja Angelique Dele on tässä valmistelija. Olkaapa hyvä. Merci, madame. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä on lausunto, joka meidän on annettava koskien YMPn ja elintarvikkeiden tulevaisuudesta. Me seuraamme Agri-mietintö hyvin läheltä. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe. Tämä politiikka on eräs perustavia EU-politiikkoja. Ja sallikaa muutama alustava kommentti ensinnäkin tästä aikataulusta. Tämä on äärimmäisen tiukka aikataulu. 2013 vuoden uudistus ei ole vielä astunut voimaan joissain jäsenvaltioissa, ja nyt jälleen kerran asia on edessämme käsiteltävänä. Minä haluaisin muistuttaa, että kesti 13 kuukautta saada päätöksen tämä niin kutsuttu omnibus arviointi, ja mikäli komissio lähettää meille toukokuun lopussa ehdotuksensa, meillä on yhdeksän kuukautta aikaa työstää kaikki nämä tekstit samaan aikaan, kun on vaalikampanjointi käynnissä budjettipuitteet ovat myös uudelleen käsiteltävänä, eli tässä on monivuotinen rahoituskehys ja itse asiassa myös Brexit. Tässä on menettelyongelma. Komission tulisi odot, haluaa odottaa Dorfmannin valiokunta mietinnön esittelemistä, että se voi huomioida nämä ehdotukset. Mikäli tämä teksti ehdotetaan toukokuussa minun on vaikea kuvitella, miten kesäkuussa äänestettävä teksti voitaisiin huomioida riittävästi. Komissio ei huomioi riittävästi parlamentin kantoja, vaan etenee tässä silmätummessa. Tämä on laadittu englanniksi. Tämä lausunto siellä minun äidinkieleni. Ja sama koskee tänne tarkistuksia. Tämä on valitettavaa, koska kyseessä on erityisen tärkeä mietintö. komissio saattaa näin ollen saada hutiloidun tekstin. Ja mikäli tätä ei saada valmiiksi riittävissä ajoin, mikä ne sido uutta kollegiota tai parlamenttia siihen, mitä täällä on sovittu. Olisi hyvä, että YMP olisi sektorikohtainen politiikka, jossa huomioidaan niin ympäristö kuin maatalous. Tämä sektorikohtainen politiikka tulee olla sellainen, että se vie maanviljelijöitä kohti parempia käytäntöjä, ja tavoitteena tulisi olla siirtymä kohti niin taloudellista ja ympäristöllistä suorituskykyä. YMPn suhteen haluaisin, että on kaksi pilaria edelleen käytössä. Ensimmäinen pilari, joka määritellään yhteisö, yhteisön puitteissa – siten, että tässä olisi myös vahvistettu ympäristöulottuvuus. Tässä olisi lisäksi toinen pilari, joka ei olisi niin monimutkainen että se olisi tehokkaampi, se perustuisi alakohtaisiin, alakohtaisiin kannustaviin politiikkoihin. Se mahdollistaisi paikallistason tutkimuksen ja innovaatiot. Kriisin hallinta kolmas, kolmantena pilarina tulisi myös arvioida. YMPn tulisi pitää myös sisällään tavoitteellisuutta liittyen vihreän energian koskien maataloutta, varsinkin mitä tulee proteiinituotantoon. Tästähän äänestettiin agrivaliokunnassa aamulla. Mitä tulee kauppasopimuksiin, YMP tulisi taata, että kaikki elintarviketuotteet, joita tuodaan Euroopan unioniin, että ne vastaavat hygienia, ympäristö ja sosiaalistandardeja, joita myös Euroopassa, kuten myös nämä eurooppalaiset tuotteet. Minä jouduin rajoittamaan tämän lausunnon yhteen sivuun, vaikka tässä olisi paljon sanottavaa. Odotan innolla teidän tarkistuksia tiistai 27. maaliskuuta on tarkistusten jättämisen takaraja. Odotan tarkistuksen innolla. Kiitos. Kyllä se on tarkistusten jättämisen takana. Ja kuka haluaisi puheenvuoron? Ek, olkaa hyvä. Danke, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Arvon kollegat. Useimmissa EUn perustamissopimuksen artikloissa 900 68 ja niin edelleen, niissä sanotaan, että Euroopan unionin politiikkaan tulee perustua siihen, että se edistää äh, asukkaidensa hyvinvointia. Ja että täytyy varmistaa kansalaisille korkea terveydenhuollon taso. Samoin kuin EUn prioriteettien tulisi noudatella perustamissopimuksen tekstejä ja huomioida kansalaisten terveys ja myös huomioida sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja ympäristön suojelu, koska jos luonto vahingoittuu tai tuhoutuu, se vaikuttaa meihin kaikkiin. Mutta tuntuu siltä, että monissa EUn päätöksissä unohdetaan nämä prioriteetit. EU tukee sitä, että vähintään 20 prosenttia sen budjetista vuosina 2014-2020 annettaisiin ilmastonsuojeluun eri politiikan alueille. Ja EUn tilintarkastajat ovat todenneet, että komissio arviot yhteisen maatalouspolitiikan vihreyttä kehittämisestä ja ekologisoimisesta on aivan liian laimeaa. Paljon on tekemistä. 70 prosenttia eh, maatalouden eh, päästöistä tulee liha- ja maitosektorilta. Ja täytyy todeta, että tämä on maatalouden se sektori, joka kaikkein eniten vaikuttaa myös biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen. Ja samanaikaisesti tiedemiehet sanovat, että eläinperäisten tuotteiden tuottaminen ja käyttäminen olisi syytä saada vähenemään. Mutta kuitenkaan sitä ei huomioida ollenkaan tässä lausunnossa. Meidän täytyy paljon selkeämmin fokusoida kaikkien kansalaisten terveyteen, samoin kuin heidän elämänlaatuunsa mutta samanaikaisesti myös eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, koska se, sillä on positiivinen vaikutus ihmisiin ja ympäristöön. Vain se, että huomioidaan vain elintarviketeollisuuden taloudelliset intressit on väärin, koska se johtaa ongelmiin eikä vastaa avoin, suuren yleisön intressejä. Ja YMPssä meillä olisi mahdollista tehdä maatalouspolitiikasta kestävän kehityksen moottori. Me tarvitsemme YMPtä, eh, jotta voimme estää esimerkiksi torjunta-aineskandaalit ja muut vastaavat elintarvikeskandaalit. Ja sen lisäksi meidän täytyy huomioida koko maailman eh, eläinten hyvinvointi ja YMP tulee taata, että meidän elintarvikkeidemme turvallisuus on parasta koko maailmassa. Ikävä kyllä tässä lausunnossa äh, äh, näitä minulle tärkeitä asioita ei ole otettu tarpeeksi hyvin esiin. Kun luin esittelijän lausunnon, niin ei tullut sellaista oloa, että tämä olisi maatalousvaliokunnan teksti. Tässä ei puhuta lainkaan niistä negatiivisista vaikutuksista, joita n myötä on tullut, eikä mitään kritiikkiä järjestelmää kohtaan, jossa on synty, joka on johtanut niin moniin eksistentiaalisiin ongelmiin. Ja jos ei asialle tehdä jotakin, niin tämä tulee tuhoamaan meidän terveytemme ja koko planeettamme. Ja sen vuoksi olen tehnyt koko joukon tarkistuksia seuraavista aiheista. Eli olemassa olevan eläin- ja ympäristön suojeludirektiivien täytäntöönpano, turvallisempi elintarviketuotanto, enemmän varoja alueelliseen ja paikalliseen kasvatukseen, enemmän ilmaston suojeluun ja parempaan diversiteettiin, enemmän tukea perheille ja pienyrittäjille sekä äh, intensiivisen, äh, intensiivisen maatalouden yritysten tukirahojen leikkaaminen. Kiitos. No, Kiitos paljon. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Olkaa hyvä. Maljara. Ähm, Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää Dylaneta hänen arvioistaan. Ja olen myöskin huolissani siitä, mitä tulee tähän aikatauluun. Kohta saamme tietää tästä rahoitussuunnittelusta komissiolta. Eli meillä on tämä lausunto tähän mietintöön. Eli tässä nyt kaikki ihan täsmää. Eli meidän pitää keskustella tästä vielä uudelleen. No tätä nyt ei voida enää muuttaa, mutta olen kyllä huolissani samoista asioista. Ja sitten toinen asia. Tulevaisuudessa maatalouden pitää olla tehokkaampi, mitä ajatellaan luontoa ja ympäristöä. Eli siinä olen osittain ainakin samaa mieltä kuin edellinen puhuja. Nämä ovat asioita, joita täytyy käsitellä vielä syvällisemmin. Ja näin lyhyessä lausunnossa kaikkia asioita ei voida ottaa mukaan. Ja olen hiukan huolissani myöskin siitä, että kun ajatellaan kestävää ympäristöystävällistä maataloutta, niin se yhdistetään sitten tilojen kokoon. Ja parlamentissa on puhuttu siitä, että mitä pienempi yritys, esimerkiksi joku perheyritys, niin siellä sitten pystytään myöskin tekemään työtä kestävämmällä ja ympäristöystävällisellä tavalla. No mielestäni se ei ole ihan niin yksinkertaista, vaan täytyy nyt katsoa tarkemmin, miten kestävää maataloutta harjoitetaan. Meillä on elintarviketurvallisuuteen ja muihin liittyviä ongelmia. Eli kyse ei ole ainoastaan näiden tilojen koosta. Kiitos. Thank you very much. Someone else? Kiitos paljon. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Mikäli ei ole, Aniotis komissiosta.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 Can you hear me now? Yep. yes. I think... Joko kuuluu. Hyvä. Ainakin tämä tekninen ongelma saatiin selätettyä. Haluaisin lyhyesti kommentoida tilannetta, jossa olemme tässä vaiheessa komission ehdotuksen suhteen. Minä en kommentoi tätä prosessia, koska tämä prosessi riippuu kahdesta tuntemattomasta tekijästä, se, kuinka suuri monivuotinen rahoituskehys meillä on edessämme, ja sitten miten Brexit-tilanne etenee, ja ainakaan Brexitin suhteen ei tiedetä vielä, missä mennään. Siksi minä haluaisinkin nyt korostaa ja painottaa neljä pääasiaa, joita komission tiedonannosta on noussut esiin, ja ne heijastuvat niissä kommenteissa, joita täällä on esitetty. Ensinnäkin on selvä, että tiedonannolla komissio haluaa keskittyä siihen, että ympäristö ja ilmasto ulottuvuudet olisivat vahvemmin esissä, esillä uudessa YMPssä. Ja lisäksi haluaisin korostaa niitä asioita, joita tässä lausunnossa nousee esiin siten, että ympäristö- ja taloussuoritus, taloudellinen suorituskyky on nostettava paremmin esiin uudessa YMPssä. Pitkällisen kuulemismenettelyn jälkeen, joka siis edellisi tiedonantoa, niin Tämä ilmeni vaikutusten arvioinnissa ja useissa työpajoissa, joita järjestelimme, niin olemme nyt tilanteessa, jossa uusien teknologian avulla voimme yhdistää eh, niin taloudellisen kuin ympäristöllisen suorituskyvyn. Ja tämä jännite, joka on ollut ennen taloudellisen ja ympäristöllisen suorituskyvyn välillä, voi muuttua eh, hyödylliseksi synergiaksi. Maatalous voi olla tehokkaampaa ja teknologioita voidaan levittää, jotta lopputulemasta saadaan ympäristöystävällisempi. Kyse ei ole ainoastaan koosta. Koko neutraali asia, kun puhutaan energiatehokkuudesta ja ympäristötehokkuudesta. Taidot ovat tässä avainasemassa. Toki, miten varat jaetaan jäsenvaltioiden kesken, se on myös tärkeä seikka parempi subsidiariteetti olisi tarpeen, jotta voidaan paremmin kohdentaa varat. Tutkimuksen, innovaatioiden ja neuvontapalveluiden välille olisi löydettävä hyvä yhteys ja olisi tärkeää, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja edunsaajien välille saataisiin parempi yhteys sikäli, että valvonnasta siirrytään suorituskykyyn. Ei tämä tarkoita sitä, etteikö valvonta enää olisi ja etteikö nykään olisi panostettu suoritukseen, mutta tässä tullaan hieman heitämään päälailleen nykytilannetta. Lisäksi terveyteen liittyvät asiat on otettu mukaan kattavasti YMPssä, varsinkin mitä tulee antibioottien käytön seurantaan. Tämä ei liity ainoastaan eläinten terveyteen, vaan myös ihmisten terveyteen ja myös laisia kansalaisten huolia. Uskomme, että politiikan parempi kohdentaminen siten, että maanviljelijät vastaisivat paremmin kuluttajien Kuoliin olisi askel oikeaan suuntaan. Vielä viimeinen asia, joka liittyy tähän itse prosessin alkuun. Käy, kun valmistellaan uutta YMPtä, on runsauden pula koskien erilaisia tietoja, varsinkin nämä tausta-asiakirjat, jotka liittyvät käynnissä olevan vaikutusten arviointiin, ja lisäksi se, että meillä on ollut äärimmäisen laaja-alainen julkinen kuuleminen, joka vedettiin yhteen julkisessa konferenssissa, jonka avulla kansalaiset pystyvät ilmaisemaan omat kantansa YMPstä ennen kuin siirrymme viimeistelmään tätä uusinta ehdotusta. Kiitos paljon Delain viimeisten puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin sitten mitä kollegat sanoivat, kuten Ek, niin olisi halunnut syventää tiettyjä kohtia, mutta viikossa lausunnon laatiminen ei välttämättä ole sellainen aika, että voisi ottaa mukaan kaikki haluamansa asiat. Kuulin sen, mitä komission edustaja meille juuri sanoi, ilmeisesti nyt täytyy katsoa tätä näiden tilojen siirtymistä kohti kaksinkertaista tehokkuutta. Ja panin merkille myöskin kollegoiden huomioon, jotka puhuivat. Ja odottelen teiltä sitten tarkistuksia, jotta tässä lyhyessä ajassa saamme tämän lausunnon pakettiin. Tästähän äänestetään Hetkinen, koska se nyt oli. No, siis tarkistusten jättämisen määräaika on 27. maaliskuuta. Kiitos. Thank you very much. This concludes our, uh, the... Kiitoksia. Asian tämän loppuun käsitelty. Niin, jotta voidaan täydentää näitä tarkistukseen liittyviä tietoja. 25.–26. päivä huhtikuuta äänestämme Envissä. Tarkistukset ovat ainoastaan englanniksi. Seuraava asiaesityslistalla on keskustelu sidosryhmien kanssa unionin muotistrategiasta, koska sidosryhmät tulevat ulkopuolelta ja tämän oli odotettu alkavan 16.30. Meidän on odotettava sidosryhmien edustajia. Jatkamme keskustelulla 16.30.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 Hello everyone. We can resume our business. Voimme jatkaa kokousta. Tervetuloa keskustelumme sidosryhmien kanssa unionin muovistrategiasta. Tämä järjestetään silmällä pitäemme valiokunta tästä mietintöä koskien unionin muovistrategiaa. Komission tuo tiedonanto aiheesta julkaistiin 16. tammikuuta on osa kiertotalouspakettia. Toivotan tervetulleeksi neljä sidosryhmien edustajaa ja Euroopan komission, jotka saapuivat kertomaan näkemyksiään tästä strategiasta. Haluaisin toivottaa teille tervetulleeksi Saskia Valret, vanhempi neuvonantaja kestävän kehityksen suhteen Essensiassa, Belgian kemian alan liitto, sitten Emma Prislan, tervetuloa merten saastumista käsittelevä työntekijä Siiset Risk yhtymästä sitten tohtori Patricia Vankeluve Plastics Europeista ja Aaro Mäkimattila pakkaus kehittämisen manageri Atriasta. Komissiosta meillä on kestotis sadauskas, kiertotalous ja vihreän kasvun johtaja ympäristöpääosastosta. Demesmaker saa ensimmäisenä puheenvuoron. Hän on Envi esittelijä koskien eu muotistrategiaa Olkaa hyvä puheenvuoro, äh, mikrofoni anteeksi. Als de microfoon nu nog No niin, onko mikrofoni päällä? Hyvä. Kiitos. Äh, ihan lyhykäisesti, koska meillä on erityisen vähän aikaa ja me haluamme ennen kaikkea kuunnella meidän asiantuntijoitamme ja sen vuoksi halusimmekin heitä niin monta tänne paikalle. Toivotan kaikki asiantuntijat erityisen tervetulleeksi ympäristövaliokuntaan ja kiitokset siitä, että kykenitte ihan lyhyellä varoitusajalla tulemaan. Muovi on arvokas materiaali, mutta me käsittelemme sitä hyvin huolimattomasti. Ja sen vuoksi tämä johtaa ongelmiin ympäristölle, ilmastolle ja taloudelle. Joten eh, tässä pitäisi ruveta käyttämään muovia kiertotaloustavalla enemmänkin. Eh, tässä on mukana hyvin paljon eri toimijoita tässä arvoketjussa ja me tulemme onnistumaan vain mikäli kaikki tässä ketjussa marssivat samaan suuntaan, jos kaikki nenät osoittavat samaan suuntaan. Arvostan erityisesti sitä, että voimme nyt vaihtaa näkemyksiä asiantuntijoiden kanssa – ja odotankin hyvin mielenkiintoista iltapäivää. Kiitos. Thank you very much. Now I would like to... Kiitos paljon. Seuraavaksi eri sidosryhmien edustajat puheenvuoron ensimmäisenä. Vaaret, olkaa hyvä. Can I see the presentation as well? Niin, voidaanko tämä esitys laittaa tähän samaan aikaan? Kiitoksia. Ja kiitoksia, että kutsuitte meidät tänne. Do I have to. Just a second to sort it yes, out. No, yeah. No, no problem. Pieni hetki, että saadaan asian järjestymään. Hartelijk dank om ons uit te nodigen naar, deze, naar dit comité. Kiitoksia kutsusta tähän valiokuntaan. Esittelen lyhyesti Essensia Polymaterin. Se on belgialainen liito, jossa mukana on kemian muovialan yrityksiä. Meillä on kymmeniä yrityksiä mukana ja tämä on osa muovitollisuuden edustajia – ja joita nyt edustamme täällä. Muovistrategiasta. Meidän täytyy luoda uudenlaisia asenteita ja meidän täytyy saada aikaan uusia tuloksia. Ja olemme panneet merkille, että olemme nyt paremmin ymmärtäneet, mitä merkitystä muovilla on elämässämme, jokapäiväisessä elämässä ja muovi on liian arvokasta, jotta se heitettäisiin pois. Ja tämän osa kiertotaloutta. Meidän täytyy säilyttää raaka-aineita, meidän täytyy edistää innovaatiota, luoda työpaikkoja. Ja meillä kolme asiaa ovat erittäin tärkeitä. Eli meidän täytyy keskittyä muovipakkauksiin – meidän täytyy varmistaa se, että muovista ei mm, muotoudu mitään ylitsepääsemättömiä ongelmia. Eli muovistrategiassa ensinnäkin kyse on siitä, että lisätään kierrätystä. Ja jos katsotaan nyt näitä lukuja tällä hetkellä, 40 prosenttia muovista kierrätetään. No, tällä on sitten sitten seuraamuksia valintoihin, joita tehdään. Esimerkiksi mitä tulee tuottajan vastuuseen ja asiat, joihin keskitytään sitten muovin ja muiden materiaalien osalta, joita kierrätetään vähemmän. Ei ole niin, että näitä ei voitaisiin kierrättää. Periaatteessa kaikki muovit ja polymeerit ovat kierrätettävissä. Eli kyse on valinnoista ja myöskin siitä, että lineaarisia vaihtoehtoja on saatavana liian helposti ja liian edullisesti. Eli ikävä kyllä, muovia heitetään edelleen paljon hukkaan myöskin Euroopassa. Ja meidän täytyy katsoa, että myöskin näille brändien omistajilla on vastuuta kun ajatellaan näiden pakettien suunnittelua, eikä riittävästi ole otettu huomioon juuri tätä kiertotalousnäkökulmaa. Ja sitten EPR-suunnitelmissa voidaan varmistaa se, että näitä toimia lisätään. Ja myöskin tämä Kiinan kielto, eli tiettyjä materiaaleja ei Kiinasta enää saa tuoda Eurooppaan, niin tämä ei ole mikään ongelma, vaan mahdollisuus. Eli me voimme vihdoinkin hyödyntää eurooppalaisia materiaaleja. Ja meidän täytyy tehdä investointeja paikallisiin kierrätys- ja lajittelukeskuksiin. Ja meidän täytyy varmistaa, että kapasiteettia on riittävästi, riittävän suuri mittakaava, jotta riittävästi voidaan lajitella ja kierrättää näitä muoveja. Ja meidän täytyy luoda myönteinen investointi ilmapiiri tulevaisuutta silmällä pitäen. Ja myöskin on puhuttu muovistrategiasta ja kierrätyssisällöistä tiettyjä esineitä ja vihreitä hankintoja ajatellen. Meidän täytyy huomauttaa, että meidän täytyy ensinnäkin kunnolla määritellä, mitä tarkoittaa tämä kierrätetty sisältö, eli mikä siihen lasketaan mukaan. Ja toisaalta täytyy todeta, että prosenttiluvussa on katsottu määrää, mutta ei pidä katsoa ainoastaan määrää, vaan myöskin materiaalin laatua. Ja jotta laatu voidaan taata, niin meillä pitää olla kunnollinen sertifikaattijärjestelmä, jota noudatetaan kaikkialla Euroopassa, erityisesti tällä hetkellä. Ja sitten kierrätys ei välttämättä tarkoita sitä, että ensimmäisen asteen kierrätys olisi tällaista downcyclingia. Eli jos laatu on riittävä, niin silloin kierrätyksen ei välttämättä liity ongelmia. Mutta sertifikaatit pitää kehittää. Meillä on Belgiassa kehitetty tällainen, ja tietysti muissa jäsenvaltioissa mietitään nyt samaa. Ja sitten muovistrategiassa keskitytään innovaatioon ja me katsomme, että Euroopan kemian ja muoviteollisuudessa tällä on merkittävä rooli. Ei ainoastaan kun ajatellaan mekaanista kierrätystä, sielläkin täytyy tehdä vielä muutoksia. Jos ajatellaan vaikka näitä boosters-materiaaleja, ja meillä pitää kiinnittää huomiota myöskin innovaatioon, mikä liittyy kemikaalien kierrätykseen. Tätä asiaa ei ole riittävästi korostettu muovistrategiassa, eli meidän täytyy tätä kemikaaliasiaa tarkastella uudelleen, ja tämä voi olla hyvin arvokasta, ja meidän täytyy ottaa huomioon myöskin silloin, kun määritellään, kuinka paljon materiaalia kierrätetään. Kyse on muoveista, jotka on jota käytössä vaikka termo, termospulloissa. Ja meidän täytyy varmistaa se, että materiaalista poistetaan erittäin haitalliset aineet. Teollisuus on mukana kehittämässä uusia vaihtoehtoja ja sovelluksia, eli hiilidioksidi raaka-aineena. Tällä alalla on varmaan hyvä tulevaisuus, ja meillä on jo pilottiprojekteja käynnissä, ja sitten voidaan käyttää uusiutuvia rehu, rehuja. Ja meidän täytyy todellakin miettiä, millaisia taloudellisia ja ympäristöllisiä etuja liittyy näihin vaihtoehtoisiin raaka-aineisiin. Ja sitten jätteet ja likaaminen. No, nämä asiat saavat paljon huomiota, mutta kuitenkaan näistä asioista ei kanneta vastuuta. Ja meidän täytyy juuri korostaa sitä, että tämä on yhteiskunnallinen ja tuottajien ja kuluttajien vastuulla ja julkisviranomaisten vastuu. Eli jos katsotaan vaikka tätä kuvaa, niin julkisviranomaisten olisi pitänyt puhua, puuttua tähän tilanteeseen. Ja sitten teollisuudessa myöskin täytyy kantaa vastuunsa. Siellä pitää toimia aloitteellisesti. Meillä on tämä Operation Clean Sweep Belgiassa. Eli viime vuonna satamaviranomaisten kanssa Antwerpenissa tehtiin yhteistyötä samoin polymeerien tuottajien ja logistiikka-alan yrittäjien kanssa. Eli me estimme pellettikatoa ja halusimme puuttua tähän kysymykseen ja tämä olisi tarkoitus antaa myöskin muoveihin. Ja me olemme investoineet myöskin koulutukseen ja meillä on esimerkiksi tällainen pieni pakettiauto, joka menee käymään kouluissa tiedottamassa nuorille muoveista. Ja siellä kerrotaan niiden kierrättämisestä ja tämä on ollut menestyksellinen hanke. Ja sitten Euroopan tasollakin on myöskin vapaaehtoisia sitoumuksia silloin, kun strategia julistettiin. Eli kierrätystä olisi tarkoitus lisätä ja meidän täytyy varmistaa, että nämä materiaalit eivät päädy luontoon. Eli meidän täytyy toimia aloitteellisesti. Kyse on näiden pelettien valvonnasta ja Antwerpenin sataman puhdistamisesta, mutta meillä on muitakin siivous- hankkeita käynnissä. Sitten mikromuovit ja tämä rajoitusehdotus, joka on esitetty. Eli meidän täytyy katsoa, mitä mikromuoveja on lisätty aivan tarkoituksella tuotteisiin. Muissa tapauksissa täytyy varmistaa, että nämä materiaalit eivät päädy luontoon ja on tärkeää myöskin, että toimet, joihin ryhdytään, ovat oikeasuhtaisia. Ja meidän täytyy kunnolla sitten määritellä nämä kysymykset. Ja myöskin hallinnon sääntelykysymykset täytyy ottaa huomioon, esimerkiksi REACH-asetukseen liittyvät rajoitukset. Ja sitten muovistrategiaan liittyy myöskin nämä kertakäyttömuovit. Meillä puuttuu kuitenkin tällaisen kertakäyttömuovin määritelmä, mitä sillä tarkoitetaan, ja mielestämme tämä on ehkä hiukan ristiriitainen termi, koska muovi on aina monikäyttöistä. Tässä vain tämä tuote on suunniteltu niin, että se katsotaan kertakäyttötuotteeksi. Mutta erityisesti meidän täytyy muuttaa mentaliteetteja ja meidän täytyy pikemminkin puuttua toimiin eikä niihin kertakäyttömuoveihin. Eli meidän täytyy rajoittaa kertakäyttömuovien käyttöä, mutta samanaikaisesti meressä on muitakin saasteita kuin muovia. Eli muovia ei tässä mielessä saisi sitten syrjä. Eli tässä olivat näkemyksemme nyt ihan lyhyesti. Ja jos teillä on kysymyksiä, niin olen valmis niihin vastaamaan. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon, Laurent. Selväksi Prisland, olkaa hyvä. You have the floor, Madam Prisland. Prisland, olkaa hyvä. Good afternoon. Thank you. Okei, hyvää iltapäivää. Kiitos paljon. Työskentelen Seas at Risk kattojärjestössä. Me olemme osa Rethink Plastic Alliancea. Meitä on kahdeksan kansalaisjärjestöä, jotka ajavat muovivapaata tulevaisuutta. Euroopan komissio on ymmärtänyt tämän ikävän ongelman erittäin hyvin. Euroopan talous perustuu halpaan muoviin ja kulutusyhteiskunta perustuu muovipaketteihin siten, että sallitaan pidemmät toimitusketjut tai että tuotteet ovat houkuttelevampia. 80 prosenttia paketeista on muovia, jotka on tarpeetonta, jotka voitaisiin suunnitella, suunnitella pois tuotteista. Ei ole mitään näyttöä siitä, että muovipaketit vähentävät ruokahävikkiä. Se, että ihmiset tykkäävät syödä nopeasti liikkeen päällä, on johtanut siihen, että muovin käyttö on räjähtänyt. Monet luulevat, että muovipullojen käyttö on terveellisempää tai että se juo vie kohti terveellisempää elämäntyyliä. Ongelma on kuitenkin se, että me tuotamme enemmän muovia kuin mistä me pystymme hankkiutumaan vastuullisesti eroon. Me kierrätämme ainoastaan pienen osan Euroopassa, poltamme sen, kaivamme sen tai viemme suuren osan muualle ja muovin kohtalo siellä on täysin epävarmaa. Muovistrategian pitäisi johtaa siihen, että tuotteita ylipäätään valmistetaan vähemmän muovista. Olisi tärkeää, että tuotteita suunnitellaan uudelleen, jotta kiertotalous olisi tosiasia, ja lisäksi suunniteltaisiin nykyinen muovin käyttö paremmin. Euroopan lainen lainsäädäntö on tarpeen asiassa. Mitä me tarkoitamme, kun me puhumme siitä, että muovin käyttö vähenisi. Ensimmäinen askel on se, että käytetään kaikkien haitallisempia muoveja vähemmän. Me kiitämme komissiota siitä, että se puuttuu REACH-lainsäädännön avulla mikromuoveihin ja muihin haitallisempiin muoveihin. REACH kuitenkin koskee kaiken haitallisempia aineita, mutta se ei niin kiellä niitä täysin, joka olisi tässä tilanteessa kaikkein hyödyllisintä. Toivomme, että parlamentti seuraa tätä prosessia tiiviisti ja toivottavasti tämä lainsäädäntö johtaisi siihen, että näitä kaikkein haitallisempia muoveja enää käytetä Euroopassa. Mikromuoveille on myös muita lähteitä. Mikropelletit, joka on toinen suurin lähde mikromuoveille. Tähän olisi laadittava riittävä sääntelykehys. Tämä tarkoittaisi sitä, että koko tuotantoketju olisi akkreditoitava, jotta parhaat käytännöt otettaisiin käyttöön, jotta kaikki noudattavat pelletin käyttökieltä Tämä vapaaehtoinen nykymalli ei ole riittävä, eikä näköistä valvontaa ole. Tämä ei riitä siihen, koska mikromuovien nähde on niin moninainen. Seuraava askel siinä, että rajoitetaan muovin käyttöä, on se, että kertakäyttömuovi vähennetään mahdollisimman pitkälle. Komission lainsäädäntöehdotus on eräs kattavimmista toimista, joka voidaan tehdä, jotta voidaan vähentää merten saastumista. Se, että säännellään kieltämään tai vähentämään kaikkien saastuttavimpien muovielementtien käyttöä Euroopan rannoilla, me toimimme mallina lopulle maailmalle. Kaikkein yleisin saaste on nähtävissä kaikkialla tupakan tumpit, juomapullot ja korkit, makeis, sipsipaketit, hygieniatuotteet, kertakäyttö, astiat ja styroksi esineet. On tärkeää, että lainsäädäntö on kattava ja että on tärkeää, että kerätään tietoa sen suhteen, kuinka paljon näitä tuotteita on markkinoilla. On erittäin vähän julkisesti saatavilla olevia tietoja sen suhteen, kuinka paljon näitä tuotteita käytämme. Jotta me saisimme mittakaavasta jonkinnäköisen ajatuksen, siis Riska on sitä mieltä, että kun pyrimme arvioimaan olemassa olevien tietojen avulla ilmiön laajuutta, niin löysimme, että 16 miljardia kahvikuppia 16 miljardia muovipulloa ja useita miljardia pillejä annetaan ilmaksi ympäri Euroopan. Euroopassa on pieniä yrityksiä, jotka antavat vaihtoehtoisia ratkaisuja ja käyttävät tuotteita, jotka eivät sisällä muovia. Me uskomme, että tässä olisi syytä noudattaa muovipusidirektiiviä, jota tämä valiokunta paransi merkittävästi. Haluaisin, että tuotteita valmistetaan vähemmän ja tämä voidaan saavuttaa vaihtamalla valmistusaineita ja erilaisen rajoituksen. Me uskomme, että tämä on erinomainen askel kohti järkevämpää muovin käyttöä. Minä päätän puheenvuoroni kertakäyttömuovien suhteen tähän, mutta on myös muita toimenpiteitä, joita voitaisiin alustaa, jotta voidaan vähentää tarpeetonta muovin käyttöä. Tämä voisi pitää sisällään EU-laajuista muovin käytön vähennys, tavoitetta, muovivero, joka osuisi valmistusvaiheeseen esimerkiksi. Toinen prioriteettimme on se, että suunnitellaan tuotteet uudelleen siten, että kiertotalous on yhä todennäköisempi. Haluaisimme, että paketeille olisi keskussääntely, joka rohkaisisi niiden uudelleenkäyttöä, ei ainoastaan kierrätystä. Tuotteet, jotka sisältävät muovia, jotka mukavuuden paketit, jotka on tehty muovista, tulisi olla pidempikestoisempia, uudelleenkäytettäviä, korjattavia, parannettavia ja loppujen lopuksi täysin kierrätettäviä, kun elinkaari on saapunut loppuunsa. Mutta tämän tyyppinen muovin käyttö edellyttää sitä, että kemikaalit ovat jäljitettäviä. Mikäli muovit ovat kierrätettäviä, on tärkeää, että ne ovat turvallisia kansalaisille ja ympäristölle, mutta ilman jäljitettävyyttä kemikaalien suhteen me emme saa kattavaa muovikierrätysmarkkinoilletta. Meidän on kysyttävä itseltämme, ovatko ne kemikaalit, joita käytetään muovissa, niin miksi ne ovat niin haitallisia että niitä voidaan kierrättää, niin pitäisikö näitä kemikaaleja sitten käyttää ylipäätään. Ja viimeinen ulottuvuus sen suhteen, että suunnitellaan paremmin tuotteita, on se, että ei pudota äh, mukamas ympäristöystävällisten tuotteiden ansaan. Biohajoavat muovituotteet eivät ole niin ympäristöystävällisiä kuin annetaan ymmärtää. Me olemme sitä mieltä, että olisi erittäin tärkeää, että näitä materiaaleja valvotaan ja säännellään tiukemmin. Biopohjaiset ja biohajoavat muovit ovat, pitävät sisällään samat ongelmat kuin perinteiset muovituotteet. Ne eivät ole hyvä ratkaisu, jos halutaan välttää esimerkiksi merten saastumista. Minä olen nähnyt musiikkifestivaalilla muovimukeja, jossa sanotaan, että minä en ole muovia, vaikka ne ovat biopohjaista muovia, eikä niissä ole minkäännäköistä viittausta siihen, kuinka ne käsitellään elinkaaren lopussa. Kuinka strategiassa käsitellään parempaa muovin käyttöä? Uudelleenkäyttö ja kierrätys suuntaviivat ovat hyviä, mutta uudelleen käyttöön tulisi panostaa. Olisi tärkeää, että tunnustetaan, että uudelleenkäyttö on parempi ratkaisu kuin kierrättäminen. Kierrättämisessä tai uudelleenkäytössä ainoastaan, kun se on kulutus tehokasta hinnan kannalta on huolestuttava. Loppujen lopuksi Rethink Plastic Alliance odottaa innolla muovistrategiaa ja odotamme innolla täytäntöönpanon seuraavia vaiheita ja seuraavia toimenpiteitä. Tärkeintä on lainsäädäntö koskien muovia Ongelmana on se, että julkisesti saatavia tietoja ei ole riittävästi, mutta nämä tiedot on kuitenkin huomioitava tässä lainsäädännössä. Teollisuudella on tietoja. Loppujen kannalta loppujen lopuksi on myös selvää, että strategiaa on parannettava sen suhteen, kuinka muovia jatkokäsittelee käytetään uudestaan. Loput maailmasta katsoo meitä, kuten myös katsovat eurooppalaiset kansalaiset. 800 000 kansalaista ovat allekirjoittaneet vetomuksia, jossa pyydetään, että komissio sääntelee lainsäädäntöä, joka vähentää muovin käyttöä. Muovin käyttö on huolenaihe kansalaisille ympäri Euroopan. Nyt vetäisin teihin. Euroopan parlamentin envivaliokunnan jäsenet, lähettäkää mietinnössänne selkeä viesti siten, että vastaatte ympäristön tarpeista ja vaalipiirin ja kansalaisten huolenaiheesta siten, että voisimme käyttää muovia vastuullisemmin. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia. Seuraavaksi Vangelyve saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitokset siitä, että kutsuitte minut tänne puhumaan. Ajattelin pitää äh, puheenvuoroni englanniksi, koska minä edustan äh, englanninkielistä muovisektoria Euroopassa. Jos katsotaan Plastics Europea, niin se on pan-eurooppalainen järjestö, joka edustaa muoviyrityksiä koko Euroopassa – olemme myös alueellisella ja paikallisella tasolla. Jos katsotaan muoviteollisuutta kokonaisuudessa, esimerkiksi myös konvertori- ja muovikonevalmistajia, niin se on erittäin suuri työllistäjä, suoraan työllistää yli puolitoista miljoonaa ihmistä ja siellä on yli 60 000 yritystä, suurin osa niistä PK-yrityksistä ja siellä on myös viisi tärkeintä innovatiivista sektoria, mikä on hyvin tärkeää kiertotaloudelle. Haluaisin keskittyä pääasioihin tai sektoreihin muovi strategiassa. Eli uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat kaikkein tärkeimmät asiat. Eli tässä on kysymys äh, muovin elinkaaresta ja jotta me voimme sitä pidentää, niin meidän täytyy saada eriytetyt äh, kierrätyskeräykset äh, pakkauksille ja muille muoville. Se on erittäin tärkeää, että me työskentelemme myös muovin ekodesignin tuonteiden parissa niin, että niistä tulisi loppujen lopuksi kaik- huomattavasti enemmän kierrätettäviä. Ja sen lisäksi Kiertotaloustavoite on, että me saisimme aikaan äh, vähän hiilistä paikallista taloutta. Ja tämä täytyy huomioida silloin, kun me äh, muotoilemme erilaisia ratkaisuja. Kierrätys on tärkeää. Millä tavalla me voisimme designata tuotteita niin, että ne sisältäisivät enemmän kierrätettyjä äh, materiaaliosia, kuten autot, paketit, rakennukset No, brändin valmistajat ovat hyvin tärkeitä tässä, joten me tarvitsemme tiukat laatuvaatimukset ja myös määrä. Tämä tulee olemaan hyvin merkittävä. Samoin kuin vapaaehtoiset sitoumukset siitä, että lisätään uudelleen käyttöä ja kierrätystä. Toinen tärkeä asia Toinen tärkeä asia eurooppalaisessa muovistrategiassa on se, millä tavalla suitsia roskia ja roskien määrää. Ja tässä myös kuluttajat ovat hyvin tärkeässä asemassa. Tässä on kolme ratkaisua. Ensinnäkin meidän täytyy kerätä muovi heti kun se on käytetty ja palauttaa se. Eli se täytyy kerätä ja käyttää se uudelleen laadullisella tavalla. Toinen, mikä on tärkeää, on ihmisten äh, oikeanlainen käyttäytymistä. On tärkeää, että ihmiset ymmärtävät, että äh, monien ihmisten äh, elämänlaatu paranee, kun käyttää muovi tuotteita, mutta samanaikaisesti täytyy huomioida, että se kierrätetään se muovi niin, että me voimme kerätä kaiken tämän arvokkaan materiaalin sen jälkeen, kun se on tullut tiensä päähän. Sen lisäksi myös tuotekehittely äh, on hyvin tärkeää ja meidän täytyisi myös miettiä, mitä näille tuotteille tapahtuu sen jälkeen, kun ne on käytetty valmiiksi. Tuleeko tästä jäteongelma vai voimmeko me muotoilla tuotteet eri tavalla niin, että voimme välttää tämän jäteosion? Kun puhutaan kertakäyttömuovista, me tarvitsemme kunnollisen määritelmän, koska ei ole kysymys oikeastaan tästä materiaalista, vaan siitä tuotteesta, jota siinä käytetään. Joten eh, meidän täytyisi miettiä, millä tavalla voimme puuttua tähän alkuperäiseen eh, ongelmaan, nimittäin roskaamiseen ja, ja jätteiden tuottamiseen. Ja se on se, mihin meidän on puututtava. Kolmas asia, joka on hyvin, asia, joka on tärkeää, jossa muovilla on tärkeä rooli, tai voisi olla tärkeä rooli, on innovaatiot. Jos katsotaan äh, materiaalin kierrätettävyys, miten se lähtee alusta alkaen äh, tavallaan kiertotalouteen mukaan. Kolme asiaa, jotka ovat tärkeitä kiertotaloudelle. Elinkaaren alussa on siis muovin äh, valmistus, jossa innovaatiot ovat hyvin tärkeitä. Ja <clears throat> täytyy huomioida tässä, tämä, sitten, sitten tulee vastaan tämä käyttövaihe, joka on ehkä se kaikkein tärkein vaihe elinkaaressa. Ja siinä meidän täytyy olla innovatiivisia niin, että voimme käyttää nämä tuotteet mahdollisimman kauan taloudessa, kuten esimerkiksi ää, tuottaa kestäviä tuotteita, tuottaa kevyitä tuotteita, tuottaa elämää pelastavia tuotteita ja niin edelleen. Ja sitten lopuksi vielä asia, mikä on tärkeää, on se, että painetetaan vielä enemmän tätä käytön jälkeistä vaihetta. Sen jälkeen, kun ne on käytetty loppuun, niin silloin muovin ekodesign on hyvin tärkeä. Mutta täytyy myös huomioida tällainen sekoitettu muovi, jota ei helposti voida kierrättää. Millä tavalla siinä voitaisiin innovatiivisesti kierrättää tätä? Ja millä tavalla me voisimme muotoilla uudenlaisia malleja, jotka voidaan kierrättää. Tämä kaikki osoittaa, että Plastics Europe pitää hyvänä Euroopan muovistrategiaa ja että meillä on yhteiset tavoitteet. Ja tämä on syy, miksi me loimme Plastics 2030 vapaaehtoisen sitoumuksen. Siinä otetaan esiin kaikki nämä tärkeimmät asiat. Ja suurin tavoite olisi se, että muovia ei vuotaisi, valuisi luontoon ja että parannettaisiin muovin kierrätettävyyttä ja että käytettäisiin tehokkaammin muovia. Ja tämä tullaan sitten tätä seurataan ja kaikki voivat osallistua tähän tämän vapaaehtoisen sitoumuksen kautta. Tämä vuoto on hyvin tärkeä näkökulma, kun katselemme tätä arvoketjua. Mitkä ovat suurimmat syyt sille ja miten voimme välttää sen, että näitä tuotteita ei heitetä esimerkiksi luontoon. Saskia käsitteli jo tätä Green Sweep asiaa ja sitä, millä tavalla voisimme välttää muovin joutumisen ympäristöön. Ja meille hyvin tärkeää on myös elinkaari ja elinkaaren arviointi ja se, miten voimme tieteellisesti arvioida tämän elinkaaren tehokkuutta ja pituutta ja että me saisimme aikaan myös laadukasta kierrätystä. Sitten meillä on myös ekodesign suuntaviivat muovisille pakkausmateriaaleille, joka tullaan viemään päätökseen vuonna 2020 mennessä. Ja sen lisäksi me olemme tehneet yhteistyötä alueilla, joissa tämä jäteongelma on kaikkein suurin. Meillä on 355 projektia 40 mm, maassa, jossa me olemme yrittäneet löytää erilaisia ratkaisuja. Sitten meillä on World Plastics Council, joka tukee erilaisia maailmanlaajuisia aloitteita ja tekee yhteistyötä UNEPin G7 G20 kanssa niin, että voisimme välttää kaiken muovin joutumista meriin ja ympäristöön. Ja sitten tämä vapaaehtoinen sitoumus, sillä on hyvin kunnianhimoiset tavoitteet, mutta tämän arvoketjun kautta me tällaisten kunnianhimoisten tavoitteiden kautta me saamme aikaan myös hyvin arvokasta muutosta koko teollisuuteen. Eli tarkoitus olisi, että vuoteen 2040 saataisiin 100 prosentin uudelleenkäyttöaste. Meillä on erilaisia sitoumuksia, jotka ovat sektorikohtaisia, PCEP e ja sitten Styrenic Circular Solution ja ECVM. Meillä on valvontaprosessi käynnissä ja tulemme myös tekemään riippumattomia tarkastuksia ja valvontaa. Joten tällä tavalla muoviteollisuus todellakin haluaa sitoutua strategisiin, tärkeisiin tavoitteisiin muovisektorilla. Kiitos. Thank you very much. And... Kiitos paljon. Viimeinen sidosryhmien puhuja on Mäkimattila mm, Atriasta. Olkaa hyvä. Ladies and gentlemen, I would like to start. Hyvät naiset ja herrat, Olemme kiitollisia tästä hienosta mahdollisuudesta esittää kantojamme EUn muovistrategiasta kiertotaloudessa. Olen Auro Mäkimattila, edustan Atriaa, joka on merkittävä suomalainen elintarvikealan yritys. Haluamme tuottaa kestävästi turvallista ruokaa ja me olemme keskittyneet siihen, että voidaan parantaa ja tehdä pakkauksesta entistä kestävämpiä. Eli tässä ovat kuusi tärkeää aihetta, jotka täytyy ottaa huomioon tässä keskustelussa. Elintarviketurvallisuuden täytyy aina olla painopistealueena. Tätä ei voi liikaa korostaa. Ja sitten muutosten elintarvikeketjussa tulisi palvella tätä tarkoitusta – Ennaltaehkäisy on paras tapa jätteiden torjunnassa. Näin on toimittu myöskin lainsäädännössä. Muutkin toimet ovat tietysti tärkeitä. Mutta haluaisin korostaa, että jo kierrätet, pelkkä kierrätettävyys ei takaa kestävyyttä. Paremmat pakkaukset auttavat vähentämään elintarvikkejätteitä. Nämä ovat Suuri ongelma, jos verrataan pakkauksiin. Eli elintarvikepakkausten tulee suojella aina tuotetta ja minimoida elintarvikkeen kato tai elintarvikejätteiden syntyminen. No sitten arvonluonti on tärkeää kestävyyden kannalta. Ja olemme huomanneet, että edistystä tapahtuu vain, kun takana on kuluttajien tuki. Muuten kaikki hyvä työ saattaa mennä hukkaan. Meidän pitää keskittyä holistisiin järjestelmän kattaviin lähestymistapoihin. Arvoketjun jokainen osa täytyy kattaa ja ympäristö pitää myös ottaa mukaan. Roskaamista on parasta torjua esimerkiksi kuluttajia valistamalla. Kierrätettävyys ei välttämättä johda siihen, että ihmiset eivät haaskaa materiaaleja. Meidän pitää näihin asioihin puuttua riittävillä toimilla. Eli tässä on opas, jota olemme noudattaneet viime vuosikymmeninä. Toivottavasti tämä on tehokas väline myöskin tulevaisuudessa – Olemme nähneet, miten hyvin tämä on toiminut todellisessa elämässä. Ehkä paras esimerkki tästä on uusi jauhelihapaketti, joka otettiin käyttöön vuonna 2017. Voidaan vain miettiä, millaista potentiaalia olisi, jos samalla tavalla toimittaisiin suuremmassa mittakaavassa. Jos ajattelee vaikka paikallista supermarkettia, voitte miettiä, kuinka paljon voitaisiin vähentää muovin käyttöä. Onnistuimme vähentämään muovin määrää 50 prosentilla, ja tässä on kyse vain yhdestä tuotteesta. Ja nyt vuoden jälkeen voimme varmuudella todeta, että kuluttajat haluavat juuri tällaista kehitystä muissakin tuotteissa ja kategorioissa. Ehkä se johtuu siitä, että on niin helppo nähdä, miten asiat muuttuvat paremmiksi. Nämä pienet lukemat heijastelevat tietysti Suomen pientä kokoa, mutta 50 prosenttia on kuitenkin iso lukema. Nyt on parannettu materiaalien tehokkuutta, on analysoitu tuotteiden elinkaaria ja hiilijalanjälki supistui 30 prosenttia. Jos ajatellaan vaikka energian käyttöä, luonnonvaroja, niin niiden osalta tulokset olivat myönteisiä. Uusi pakkaus ei ole täydellinen, kun ajatellaan kierrätettävyyttä, mutta se on epäilemättä valtava askel kohti kestävää kulutusta. Edistystä tapahtuu, kun ollaan tekemässä muitakin parannuksia samaan aikaan. Eli kaikki kielteinen kehitys voisi estää tämän myönteisen kehityksen. Pakkausten roolina on suojella tuotetta. Ja jos elintarvikkeita menee vähänkin enemmän hukkaan, niin se todennäköisesti kumoaa kaikki pakkausalalla tehdyt edistykset. Kun meillä on parempia pakkauksia, olemme myöskin pystyneet parantamaan näiden tuotteiden elinkaarta, mikä on johtanut siihen, että elintarvikejätettä on syntynyt vähemmän. Kestävä kehitys on mahdollista ainoastaan, jos kaikissa vaiheissa otetaan huomioon ympäristövaikutukset. Niiden pitää olla myönteisiä, kun ryhdytään näihin toimiin kiertotaloudessa. roskaamion on seuraamista, ei normaalista käytöksestä. Se on haitallista kuluttajien kannalta, jos tämä asia liitetään muovipakkausten kierrätettävyyteen. Meidän pitäisi keskittyä pikemminkin siihen, että on helppoa tehdä se, mikä on oikein. Sitten ehdotamme seuraavia vaiheita näihin haasteisiin. Ensinnäkin meidän täytyy ennaltaehkäistä jätteiden syntymistä. Materiaalinen tehokkuus on tavoitteena. Ja silloin kun kierrätys ei ole helppoa, niin silloin täytyy noudattaa tieteellisiä tutkimuksia ympäristövaikutuksista. Tällä tavalla – voisimme tehdä ympäristön kannalta järkeviä päätöksiä tapauskohtaisesti. Meidän pitää miettiä uusia mahdollisuuksia uudelleenkäytön ja kierrätyksen osalta. Hyvin todennäköisesti kierrätysteknologia tulee kehittymään, kuten edellisetkin puhujat totesivat. Lisäksi täytyy tiedottaa kuluttajia ja sidosryhmiä. Jos ei kunnolla ymmärrä tilannetta, niin se on jo hämmentävää kuluttajille. Ja tulevaisuudessa kaikkien toimien täytyy johtaa siihen, että on kestävää kehitystä. Muuten kuluttajien hyväksyntä saattaa muuttua kielteiseksi. Ja silloin kaikkien sidosryhmien olisi vaikeampi päästä yhteisiin tavoitteisiin jätehuollon osalta. Ja mitä ajatellaan kun ajatellaan ympäristöystävällisiä tuotteita, niin kuluttajat haluavat tehdä pieniä kestäviä valintoja jokapäiväisessä elämässä. Ja tästä syystä meidän täytyy luoda parempia ja kestävämpiä pakkauksia. Tätä tavoitetta ei saa vaarantaa optimoimalla yhtä osaa ketjusta. Eli meidän täytyy keskittyä kuluttajien asenteisiin. Ja lopuksi haluaisin, että kaikki sidosryhmät, tutkijat ja lainsäätäjät auttavat meitä luomaan parempia pakkauksia sekä kuluttajille että ympäristölle. Ja kiitoksia tästä hienosta mahdollisuudesta olla kertomassa kannoistamme. Kiitos. Thank you very much. And now I'd like to invite, uh... Kiitos paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saa komissio, jotta he voivat esittää oman puheenvuoronsa. Kauskas, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä aloitteesta. Tämä on hyvin ajankohtainen aihe. Ja ne puheenvuorot, joita täällä on kuultu tähän mennessä, todellakin vahvistavat tämän me olemme saavutaneet melko tasapainoisen ehdotuksen. Me teimme tämän, koska kun valmistelemme strategiaa, me järjestimme erittäin laajan kuulemisen. Kyse oli ensimmäinen strategia koskien muovia. 2013 julkaistiin vihreä kirja koskien muovijätettä, joka sekin sai aikaan mielenkiintoisia näkemyksiä suurelta yleisöltä. Se toimi meillä johtolankana, mutta koska tämä oli osa kiertotaloutta, meidän oli asetettava muovijätteen laajempaan asiayhteyteen, jotta pystyimme linjaamaan hyvin eriävät eh, ja joskus ristiriitaiset intressit. Kyse ei ole nollasuman pelistä, vaan kyse on visio tulevaisuutta varten. Kyseessä on strategia, joka saa aikaan muutoksen. Tämä ei ole helppo täytäntöönpantavaksi tämä strategia. Tämä vaatii lainsäädäntömuutoksia tulevaisuudessa ottaen koko tämän lainsäädäntökoneiston mukansa, mutta me olemme sitoutuneita viemään läpi tämän muutoksen. Me olemme rakentaneet tämän neljälle suuntaviivalle tämän strategian. Ensimmäinen koski taloutta, Täällä on monta argumenttia esitetty, ja sen puolesta se, miten muovia käsitellään, ei ole älykästä, järkevää, toimivaa. Muovi on ollut avainmateriaali meidän oman mukavuuden perusta tulevina äh, menneinä vuosina. Käyttö on 20 kertaistunut viimeisten kuuden vuoden aikana. Se osoittaa, kuinka tärkeää materiaali on kyseessä ja tämä käyttö tulee lisääntymään. Mutta tärkeää on nyt se, miten käytön jälkeen käsitellään muovia ja tähän me todellakin haluamme puuttua ja se on tämä ensimmäinen suuntaviiva, tämä talouspuoli. Se koskee myös sitä, mitä tehdään elämään kaareensa loppuun saapuneen muovin suhteen. Tämä toinen linja koskee saastetta. Se on ympäristöongelma. Muovisaaste on todellakin saavuttanut sietokyvyn rajan. Merisaaste ongelma muovin suhteen on aivan suunnaton ja olen varma, että nämä lainsäädännöt, joita me muutamme, kaatava direktiivi ja niin poispäin auttavat meitä. Tässä tullaan saattamaan korkeampia tavoitteita, me joudumme laskemaan tiukemmin näitä jätärajoituksia ja lisäksi markkinoille näitä enemmän vastuuta muovien valmistumisen suhteen, mutta toki muitakin toimenpiteitä vaaditaan ja me olemme valmiita näitä asioita muuttamaan siten, että Tämä on taloudellisesti kestävämpää ja saasteita syntyy vähemmän. Eräs asia, jota, joka on tehtävä, on se, että tätä asiaa katsotaan uudesta näkökulmasta. Miten voidaan tuottaa sellaista muovia, joka on helpommin purettavissa, helpommin kierrätettävissä, ja kuinka me voimme varmistaa, että muovi ei ole syy siihen, että moni tuote elää lyhyen elinkaaren ennen kuin on käyttökelvoton. Ja viimeinen asia, on se, että meidän on ymmärrettävä, että me emme elä yksin tällä maapallolla. Maailmassa on muitakin kolkkia ja muissa maailman kolkissa käytetään muovia enemmän kuin Euroopassa ja ympäristöongelmat siellä ovat akuutimpia. Kaikki se, mitä me teemme, ei tule riittämään, mutta meidän on toimittava tässä johtotähtenä. Meillä on ratkaisut, ja me olemme nähneet muita alueita, maita, yrityksiä, jotka keksivät ratkaisuja, Joten kyllä tässä ihan hyvin syyn kanssa toimitaan, mutta me tarvitsemme tämän strategian, jonka pohjalta toimia. Me olemme valmiita toimimaan tämän strategian pohjalta, mutta on tärkeää, että sidosryhmät, yhteiskunta hyväksyy, kaikki taloudelliset toimijat hyväksyvät tämän muovistrategian. Siksi me toivottammekin tervetulleeksi Plastics Europein ilmoittamat vapaaehtoiset sitoumukset, mutta myös muut sitoumukset. Me olemme jo pyytäneet yrityksen ilmoittamaan, kuinka paljon he voisivat ottaa mukaan omiin tuotteisiinsa kierrätettyä muovia siten, että näkisimme, mikä on mahdollista ja mikä ei. Ja mikäli mahdollisuutta ei ole, voimme katsoa, missä vaiheessa voisimme astua mukaan kuvioihin ja auttaa teollisuutta, yrityksiä ja talouksia – siirtymään kohti kestävämpää muovin käyttöä. Me olemme erittäin toiveikkaita, että tämä tulee muuttamaan maailman, mutta meidän on toimittava tässä asiassa yhdessä. Kiitos. Kiitoksia. Kollegat saavat nyt esittää puheenvuoroja. Floyd ensimmäisenä. Ja, vielen Dank. Ich bin eigentlich sehr... Kiitos. Olen positiivisesti hämmästynyt komission muovistrategian luonnoksesta. Se miellyttää minua kovasti. Komissiolle haluaisin kuitenkin estää kysymyksen. Yksi teidän komission jäsenistänne toi keskustelussa esiin, nimittäin Saksan komission jäsen, että te ottaisitte käyttöön muoviveron. Voisitteko te siitä jotain kertoa? Ja toisekseen meillä on tämä kiinalainen tuontikielto. Miten tämä nyt toimii? Jos Kiina todellakin näin toimii, niin dumpataanko kaikki johonkin öö, kaatopaikalle, joka on kauan sitten jo suljettu? Sitten kysymys puhujille. Te puhuitte siitä, että nyt on paljon uudelleen kierrätystä mutta te puhutte arvoketjusta. Pysyykö tämä tuotteen arvo vai onko tässä enemmänkin kysymys taas downcyclingista, arvon alentumisesta? Ja ensimmäinen puhuja käytti vielä äidinkieltä, mikä, ja hänen puheensa minua kovasti miellytti. Emmekö me tarvitsisi standardeja myös kierrätykselle, jotka on standardit, sitten tehdään mahdollisimman hyvällä tavalla, sitten se kierrätetään ja sitten jostain tuotteesta tehdään sitten jotakin, mutta täytyyhän ostajan tietää, että se on taatusti turvallinen, koska muuten hän ei osta tätä kierrätettyä tuotetta. Dali. Kiitos, Dali. Thanks a lot, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia, että olette paikalla keskustelemassa kanssamme tästä aiheesta. Tämä on tälle valiokunnalle tärkeä aihe, koska hyvin paljon muovijätteitä pääsee luontoon sekä maahan että mereen ja se aiheuttaa sitten ympäristö- ja talousvahinkoja. Ja haluaisin nyt puhua erityisesti merisaasteista – hiljattain näin saksalaisen tutkimuksen, jossa todettiin, että 95 prosenttia muovista mailla, maailmassa ovat peräisin kymmenestä joesta. Kyse on kahdeksasta miljoonasta tonnista muovia, joka päätyy mereen vuosittain. Ja se ei ole mikään pikkuasia, koska tämä on yksi rekkalastillinen per minuutti. Itse tulen Maltalta, keskeltä väärimmältä. Ja kun näin, näin mä top 10 jokea, joista äh, tulee näitä saasteita, niin Nile-joki oli siellä mukana. Eli se vaikuttaa merien muovisaasteisiin. Ja usein välimeriä on kuvattu yhdeksi maailman muovisimmaksi mereksi, joka meillä on. Eli tämä vie sitten minut toisen aiheeseen, eli mikromuoveihin, jotka vahingoittavat merissä elämää. Niiden siivoaminen on lähes mahdotonta ja haluaisin tietää, mitä mieltä vieraamme ovat tästä. Erityisesti Emma Fitzland, joka on käsitellyt näitä aiheita erityisesti mikromuovien osalta ja millaisia ratkaisuja voitaisiin keksiä, jotta mikromuoveja voitaisiin poistaa meristä. No tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö pitäisi nyt ryhdistäytyä EU:ssa, koska huono jätehallinnointi ja roskaaminen ovat pääsyitä tälle. Mutta haluaisin kysyä mikromuoveista yhtä asiaa. Haluaisin kuulla, voisiko biomuovilla auttaa tässä asiassa ja siirtyä sitä kohti, että olisi vähemmän mikromuoveja merissä. Kun puhutaan biomuovista, silloin puhutaan myöskin materiaalista, joka voi maatua kahdessa vuodessa. Olisiko tästä apua, kun ajatellaan mikromuoviongelmia? No, nyt puhutaan muovin käytöstä. Sehän on suuri haaste, mutta se on myöskin mahdollisuus. Ja tässä viittaisin jätehuoltoon, esimerkiksi sähköisten ja elektronisten laitteiden osalta. Meillä on innovaatiota, teknologiaa. Meidän pitäisi kerätä näitä materiaaleja ja sitten kierrättää näitä. Ja sitten eco, meillä ecodesign-merkintä – Tällä tavalla on helpompi käyttää ja kierrättää sähkölaitteita. Ja tässä meillä on mahdollisuus nyt puuttua näihin eri asioihin ja varmistaa, että me näemme strategisen kokonaisuutena ja katsomme muoviasiaa kokonaisuutena. Meillä on haasteita, mutta samalla pitkällä aikavälillä myöskin mahdollisuuksia. Thank you very much. Now, Mr. Kiitos paljon. Afronte seuraavaksi. Grazie, Presidente. Ehm, io volevo andare... Kiitoksia, puheenjohtaja. Olemme nyt nähneet, että olemme aika pitkälti samaa mieltä, vaikka tässä ohjelmassa on erilaisia sävyjä, mutta meidän täytyy korostaa ennaltaehkäisyä, uudelleenkäyttöä, kierrätystä, ekodesignia ja niin edelleen. Varjoistelijoiden kokouksessa myöskin on käsitelty näitä aiheita ja olemme aika pitkälti samaa mieltä. On hyvä, että täällä on nyt alan edustajia paikalla. Haluaisin kysyä, millaisia näkymiä on, millaisia käsityksiä teillä on kolmesta aiheesta. Ensinnäkin se, että muovissa on vaarallisia aineita. Mehän tiedämme, että muoveja on tehty bisfenolista, kloorin esiasteista – ja nämä ovat sitten ongelmallisia kysymyksiä sekä muovin käytössä että sen jälkeen, kun muovia esimerkiksi sulatetaan. Eli miten tällaisiin ongelmiin tulisi tarttua. Sitten toinen asia, se liittyy mikromuoveihin. En nyt näe kovin paljon tulevaisuuden näkymiä. Dallihan kysyi tästä samasta asiasta. Ja näiden mikromuovien lisäksi, joita me tarkoituksella lisäämme tiettyihin tuotteisiin, ongelmahan on sitten kuitenkin mikromuovit, jotka päätyvät haluamatta tiettyihin tuotteisiin. Ja sitten meidän täytyy jatkaa tutkimusta tässä aiheessa. Ja sitten kolmas kysymys. Eli biomuovit. Ovatko ne tollekin mahdollisuus tulevaisuudessa? Voidaanko näin toimia vai korvataanko tässä yksi ongelma vain toisella? Ja jos me onnistumme vähentämään muovin käyttöä ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä, niin se on jo sinänsä tiettylainen tulos. Ja haluaisin nyt kuulla, ollaanko alalla siirtymässä kohti biomuoveja, millä tavalla ja minkä tyyppinen aikataulu tässä asiassa saattaisi ehkä sitten olla. Kiitos. No, Madame Delay. Kiitos, Raksi Delay. Merci, Madame. Kiitos, puheenjohtaja. Emme voi kuin todeta, että kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että muovin käyttöä on vähennettävä ja muovin kierrätystä on moninkertaistettava. Eräs asia, mitä me emme käsitelleet, on se, että käytetään muovin asemesta kestävämpiä, ympäristöystävällisempiä tie- tuotteita. Minun on hyvä esimerkki monilta hedelmätuottajilta on kielletty muovilaatikoiden käyttö hedelmän kuoletuksessa. Monet ovat ottaneet käyttöön kevyen puun, joka on peräisin kestävästi hallinnoidusta metsistä. Eräs asia, jota meidän pitäisi tulevaisuudessa harkita, on se, että muovipullot korvataisiin lasilla tai suuremmilla, suuremmilla astioilla, jotka olisi sitten helpompi kierrättää. Minä haluaisin siis, että voitaisiin harkita enemmän käyttävämme ympäristöystävällisempiä tuotteita kuin muna, näitä muovituotteita. Kiitos, Bonafé. Mm, Kiitoksia, puheenjohtaja. No, täällä on esitetty paljon kysymyksiä, eli nyt haluaisin puhua aiheesta, joka on sydäntäni lähellä. Haluaisin ensinnäkin kiittää komissiota tästä muovistrategiasta. Olemme ottaneet sen innolla vastaan, koska me katsomme, että tämä on yksi askel, nyt kun siirrytään askel askelta kohti kiertotaloutta. Ja tällä tavalla voimme puuttua kahteen asemaan, asiaan. Ensinnäkin saastumisen torjuminen merissä. Tämähän on ilmiö, johon mielestäni ei ole riittävästi kiinnitetty huomiota, kun ajatellaan tulevia sukupolvia. Ja toisaalta tämän strategian avulla voimme edetä osittain kohti kiertotaloutta, koska tässä on tämä sana talous. Eli jos todellakin haluamme siirtyä kohti kestävämpää taloutta, niin talous on juuri se, mistä pitää lähteä. Ja tätä kautta voimme sitten innovoida omaa tuotantomalliamme ja tehdä siitä soveltuvampi tuleviin haasteisiin, kun ajatellaan ympäristöä ja teknologian kehittymistä. Se, mistä haluaisin nyt puhua alan edustajien kanssa, liittyy raaka-ainemarkkinoihin ja sekundaarimarkkinoihin. Eli niin kuin kiertotaloudessa me katsomme, että ennaltaehkäisy on tärkeää, kun ajatellaan jätteitä yleisesti ja erityisesti muovijätteitä, koska nehän vaikuttavat sitten hyvin kielteisellä tavalla ympäristön tilaan ja kiertotalouspaketissa jo olimme käynnistäneet monia ennaltaehkäiseviä toimia jätteiden osalta. Jätteiden syntymisen ennaltaehkäisy on jo tapa osoittaa, että olemme matkalla kohti kiertotaloutta. No sitten kierrätettävyys. Ja jo kiertotalouspaketissa oli jo joukko toimia. Esimerkiksi se, että kierrätystavoitteita nostettiin – Tämä koskee myöskin muovin kierrätystavoitteita. Sehän on yksi materiaaleista, jota vähiten kierrätetään. Mutta sitten kun kierrätämme, niin ei tämä tehtävä vielä ole tehty, koska kierrätetty materiaali, niin sillä pitää, miten sanoisin, no sillä pitää myöskin olla oma kestävyytensä. Eli muovin tuottajien täytyy miettiä, miten voidaan toimia niin, että juuri muovin osalta, koska muovihan on, uusi muovi on halvempaa kuin kierrätetty muovi. Eli miten voidaan toimia niin, että meillä olisi muovimarkkinat, jossa mukana olisi tämä kierrätetty muovi. Mielestäni on selvää, että meidän täytyy kiinnittää huomiota näiden kierrätettyjen tuotteiden laatuun, mutta minun mielestäni nyt siirrytään kohti kiertotaloutta ja kuitenkin kierrätetty materiaali täytyy myöskin käyttää uudelleen. Ainoastaan sillä tavalla päästään tavoitteeseen. Pedicini. Kiitos, Pericini. Grazie, Presidente. Io cercherò di... Kiitos, puheenjohtaja. En nyt toista kaikkea, mitä on jo sanottu, mutta palaan nyt parin aiheeseen. Kun kielletään tiettyjä muovimalleja, tai puhutaan siitä, että pitäisi poistaa muovista vaarallisia aineita. No, eli ftalaatit, bisfenoli, näistä asioista on jo puhuttu niin monen kertaan ympäristövaliokunnassa. No, hiljattain hyväksyttiin jätepaketti ja sielläkin oli otettu esille tämä merien saastumisongelma, mutta tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Meillä pitää olla tiukempia toimia tällä alalla. Mikromuovit, siihen tarvitaan tutkimusta ja myöskin tiedotuskampanjat kansalaisille liittyen merien saastumiseen. Eli lopuksi sanoisin, että mielestäni muovin polttaminen, se ei ole mikään vaihtoehto. Mutta liian usein, siis vielä nykyäänkin, mikä on aika usamatonta, puhutaan muovin lämpöarvosta ja siitä, että sitä voitaisiin käyttää perinteisten polttoaineiden korvikkeena. No, toiminta on täysin kiertotalouden periaatteiden vastaista ja se aiheuttaisi myöskin myrkyllisiä päästöjä, jotka saastuttavat ilmaa ja jotka ovat erittäin haitallisia kansanterveydelle. Eli pyytäisin kuulla nyt, mikä on komission kanta muovin polttamiseen. Madame Grostet. Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että kierrätyksen suhteen on ongelma. 800 000 eurooppalaista allekirjoittivat vetoomuksen, mutta 500 miljoonasta eurooppalaisesta paljonko tämä oikein esittää. Minulla on esimerkki omasta kotimaastani. Siellä on aloitettu tietty määrä lajittelu, kierrätys, mahdollisuuksia, mutta mitään kehitystä ei ole tapahtunut viimeisten 20 vuoden aikana. Minä ostan maito, pulloja, muovisia tietenkin. Minä vaihdan tuottajaa, jotta minä voin ostaa lähellä olevien maanviljelijöiden tuottamaa maitoa. Ja joidenkin viikkojen päästä minä luin lehdestä, että on olemassa ongelma, että muovipullot, joita maidon tuotteet käyttävät, eivät ole kierrätettäviä. Ja se aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Tämä muovi on varmasti halvempaa, mutta se ei ole kierrätettävää. Joten loppujen lopuksi minä joudun nostaa toista maitoa, suuren teollisuusyrityksen tuottamaa maitoa, koska tämä on kierrätettävä tämä muovi. Mikäli on muovia, joita ei voida kierrättää, ne tulee kieltää. Tai sitten teollisuuden tulee keksiä ratkaisut, mutta me emme voi jatkaa sellaisten aineiden tuottamista, joita ei tulla kierrättämään. Se on ihan ensimmäinen asia. Toinen asia. Saastute maksaa periaate. Merten saaste on suunnaton katastrofi. Tätä on jarrutettava tätä merten saastumista. Euroopassa voidaan tehdä ponnisteluja, mutta olisi tärkeää, että kansainvälisesti tehdään päätöksiä. Nimittäin meille esitellään Aasian, Aasiasta tai Tyyneltä mereltä paratiisirantoja, mutta näitä meriympäristöjä ja näiden rantojen lähettäviltä ei näytetä valokuvissa. Ja siellä saasteongelma on aivan suunnaton. Asia on lähestyttävä oikeastaan näkökulmasta. Sitten tämä vero. Euroopan komissio on esitellyt meille oman muovistrategiansa tammikuussa. Ja Oettinger, budjettikomissaari, ehdottaa meille muoviveroa, jotta voidaan kulua umpeen tätä budjettikuulua, jonka Brexit aiheuttaa. Varapuheenjohtaja Katainen sanoo, että tämän tyyppisen toimenpiteen täytäntöönpano Euroopassa aiheuttaa Euroopassa kenties ongelmia, ja komissio on sitten suunnitellut, että investoidaan järkevämpien älykkäämpien muovien kehittämiseen. Ja lisäksi olisi tuotepassi, jossa esitettäisiin käytetyn muovin laatu. Onko tämä luotettavaa, onko tämä realistista? Tässä niitä kysymyksiä, joita minä nostaisin esiin. Me olemme kuitenkin melko pettyneitä, koska näyttää siltä, että tämän asian suhteen ei edistytä. Aikaa kuluu ja saasteongelma pahenee. Kiitos, Dimesmaker. Thank Kiitos. Ensinnäkin kiitos kaikille puhujille, kaikille asiantuntijoille heidän puheenvuoroistaan. Luonnollisesti me minun joukkojeni kanssa olemme valmiina, tai siis valmistelemme koko ajan tätä mietintöä, kirjoittelemme jo täysillä. Ja kuten täällä muutkin ovat sanoneet, minunkin mielestäni komission muovistrategia on askel eteenpäin. Se ei ole mikään antimuovistrategia ja sitä se ei saa ollakaan, vaan kysymys siitä, millä tavalla me voimme kestävämmällä tavalla käsitellä tätä arvokasta materiaalia kiertotaloudessa. Sinällään meidän ei tulisi katsoa vain pelkkää materiaalia itsessään, vaan meidän täytyy myös huomioida siirtyminen uusiin malleihin, kuluttajamalleihin, tuottajamalleihin, älykkäisiin, kiertomalleihin, koko arvoketjun matkalta. Ja päästäksemme siihen, meillä täytyy olla selkeämmät linkit jätepolitiikan, tuotepolitiikan ja kemiallisten aineiden politiikan välillä. Ja haluaisinkin kuulla teiltä kaikilta, varsinkin komissiolta, miten te näette konkreettisesti tämän asian. Toisekseen, kuulen hyvin usein, että on hyvin vaikea muuttaa kuluttajien käytösmalleja, että tarvitaan ajatusten muuttamista. Mutta no, jos nyt katson päivittäin markkinointia ja mainoksia, sitähän tuottajat juuri tekevät nyt, eli vaikuttavat meidän kuluttajien toimintatapoihin. He onnistuvat vakuuttamaan meidät siitä, että jokin tuote, jota aikaisemmin ei ollut ja johon meillä ei ollut mitään tarvetta, nyt me yhtäkkiä ehdottomasti tarvitsemme sitä. Eli toisin sanoen he onnistuvat luomaan tarpeita kuluttajalle. Ja jos he nyt ovat tässä niin hyviä, niin ehkäpä se sitten olisi hyvä, jos kulut jos tuottajat ottaisivat tämän kiertokonseptin mukaan tähän omaan brändi-imagoonsa. Mitä mieltä te olette tästä? Ja sitten erityinen kysymys äh, Rova Valraatille, koska nämä riskiainesosat ja ainekset äh, ovat suuri huolenaihe. Ja kuulin teidän sanovan, että meidän ei tule heittää lasta kylpyveden mukana ulos, ja viittaatte kemialliseen kierrätykseen. Miten pitkälle te uskotte, että tämä todellakin voisi olla osa tämän ongelman ratkaisua? Ja sitten viimeinen kysymys, innovaatio. Innovaatiota on stimuloitava ja, ja tehostettava. Millä aloilla te prioriteettina ensisijaisesti inno, investoisivat innovaatioon niin, että tämä strategia voisi onnistua? Thank you, Madam Ocken. Kiitos, Ocken. Kiitos, puheenjohtaja ja kiitokset komissiolle. Minulla on muutama konkreettinen kysymys, jotka liittyvät direktiiviin, näiden kevyiden pikkumuovipussien direktiiviin. Vuonna 2015 me hyväksymme tämän direktiivin. Haluaisin tietää, tuleeko komissio laatimaan nyt kiellon oksomuovia vastaan. Me saimme raportin, joka osoitti sen, minkä me jo tiesimme, nimittäin, että okso hajoava tarkoittaa sitä, että se hajoaa pieniksi pieniksi paloiksi, eli se jää sinne luontoon ikuisiksi ajoiksi ja muuttuu mikromuoviksi. Se, mihinkä sitä voi todellakin käyttää, on se, että äh, maataloudessa sitä käytetään mansikoiden katepeittoon. Ja sehän on ihan järkevää. Eli olisi tällaista oksimuovia äh, äh, mansikoiden päälle ja sitten se hajoaa pikkuhiljaa, eikä sitä tarvitse kerätä pois. <laughs> Mutta sehän on katastrofi. Sinne se hajoaa pieniksi pieniksi paloiksi. Ja sitten kysymys myös tästä biomuovista. Minusta sitäkään ei tarvitsisi käyttää. Tässähän on kysymys vain itse asiassa tällaista kertakäyttömuovista, kertakäytöstä. Ja meidän on päästävä sitä eroon, ihan niin kuin pääsemme myös eroon näistä kertakäyttömuovipusseista. Nämä pullot täällä on mainittu. Niissä voisi olla pantti. Tai voitaisiin varmistaa, osoittaa, että aina, kuten meillä täällä parlamentissa on, on tuollaisia vesipisteitä, josta voi täyttää vettä. Ei meillä voi olla kertakäyttömuovia, joka toki eh, sen voi kerätä, mutta eh, se ei saa olla myöskään vahingollista. Ja sen vuoksi sitä täytyy nyt rajoittaa ensisijaisesti. Ja minä en ikävä kyllä usko vapaaehtoisiin sopimuksiin. Teollisuus on aina ilo, innoissaan sanoo kyllä, kyllä, mutta kyllä me tarvitsemme sitovat äh, säännöt. Ja sitten vielä ihan lopuksi. Meiltä puuttuu ehdotuksia ähm, nimenomaan ähm, muovipussien sektorilta, eli nimenomaan tutkimuksesta, kuinka paljon niitä käytetään. Esimerkiksi Tanskassa äh, yhä vielä ollaan sitä mieltä, että eihän nyt kertakäyttömuovipusseja enää käytetä ja sen vuoksi ei tarvitse tehdä edes mitään asialle. Ja me emme ole saaneet vielä minkäännäköistä arviota komissiolta, kuten minulle luvattiin. Meidähän piti saada se ainakin vuosi sitten, niin että me voisimme pysäyttää sen ajattelutavan, että esimerkiksi Tanskan kaltaisissa maissa ei ole mitään ongelmia. Ja sitten toisaalta komissiolta tulee välillä ihan älyttömiäkin ideoita. Keskittykää nyt äh, kertakäyttö ja äh, kierrätykseen äh, ja, ja niiden parantamiseen. Kiitos. Kiitos, seuraavaksi Mäkinäs. Kiitos, puheenjohtaja. Anteeksi, että en ollut kuulemassa täällä näitä puheenvuoroja, mutta halusin osallistua tähän muovikeskusteluun. Minua pisti silmään, että kun lensin Brysselin, käytin erittäin paljon muovia, kertakäyttö muuki, sokeri, maito, kertakäyttöharkat ja veitset ja niin poispäin. Me ihan kaikki käytämme kertakäyttömuovia. Me haluamme rajoittaa muovin käyttöä, mutta toisaalta muovia säilytetään, muovissa säilytetään myös elintarvikkeita. Me haluamme vähentää elintarvikehävikkiä, mutta haluamme myös vähentää muovin käyttöä. Tässä on tiettyjä konflikteja. Oikean suuntaan on kuitenkin siirryttävä. Kotona minä pyrin kierrättämään kaiken, mitä minä käytän, mutta muovien suhteen se on mahdotonta. Minä en tiedä, mikä on kierrätettävä muovia ja mikä ei ole. Minä yritän pestä muovia, kuivata sen, ettei se ole kontaminoitua. Minä mietin, tuhlanko minä vettä kun minä pyrin pesemään muovia. Joten tässä on suuria ekologisia ristiriitoja. Auken sivusi nimenomaan maatalous. Alan muovi on hyödyllinen, kun viljellään, mutta meidän olisi löydettävä vaihtoehtoisia ratkaisuja muoville. Ja biotaloudesta siitä puhutaan paljon, se on osa kiertotaloutta, niin se voisi olla ratkaisu. Vaikka monet ovatkin tyrmistyneitä siitä, että kehitystä ei ole tapahtunut, niin Kiinapäätöksen jälkeen tietoisuus näistä ongelmista on erittäin toinen esiin. Ja minä olen Irlannissa kotoisin siitä maakunnasta, joka käyttää eniten muovia, mikä on harmi. Ja, mutta tämä asia on kuitenkin aloitti keskustelussa Irlannissa, tämä on hyvä asia. Kiitoksia. Puhelista on nyt käyty loppuun. Nyt minä haluaisin pyytää, että komissio ja eri sidosryhmät antavat vastauksia tai osallistuvat keskusteluun käytetään samaa, ei sijoitusta, vaan järjestystä kuin tässä alussa. Aloitamme Vauratin puheenvuorolla. Olkaa hyvä. Ehm, Kiitos. Täällä on hyvin paljon kysymyksiä, joihin voi esittää vastauksen. Koko joukko kysymyksiä tästä biomuovista ja onko se ratkaisu ja voiko se todellakin tukea siihen, että toimisimme paremmin muoviaineiden kanssa. Meidän täytyy kuitenkin tehdä ero siinä, että meillä on ero biohajoavien ja biomuovien välillä. Eli siinä, että ovatko ne biologisia alkuperältään vai ei. Eikä ole niin, että materiaalia, joka tehdään biologisesta materiaalista, että se olisi sitten biohajoava. No miksi? No, jos käytetään biomassaa, massaa, siitä tehdään tuotteiden analogeja, siis tuotteita, jotka ovat analogisia petrokemiallisesta alkuperästä, niin eivät nekään ole hajoavia. Joten en minä usko, että tätä, tämä nyt välttämättä olisi ratkaisu. Mutta on kuitenkin muita biohajoavia tuotteita, mutta kaikkea ei voi tavallaan kaataa samaan pataan. On biomuoveja, joita voidaan kehitellä niin, että ne hajuavat ja silloinhan niillä on tietty arvo. Mutta täytyy silloinkin miettiä, kuinka siinä toimitaan. Täytyy katsoa, että ne kerätään erikseen, koska jos nämä materiaalit kerätään yhdessä muiden keinoaineiden kanssa, niin silloin tästä tulee hankalaa. Me olemme jo kuulleet täällä, miten hankalaa on oikealla tavalla kerätä ja lajitella tuotteet. Ja jos nämä biohajoavat tuotteet joutuvat näiden ei-hajoavien joukkoon, niin se aiheuttaa ongelmaa ja niitä on huomattavasti vaikeampi kierrättää ja laadullisesti tuotteet tulevat olemaan huonompia. Minulla ei ole tähän vielä ratkaisua, tässä on paljon vielä tehtävää ja meidän täytyy miettiä, miettiä, minkälaisia ratkaisuja me loppujen lopuksi sitten teemme. Minä, minä kuulin kysymyksiä myös paljon siitä, että näissä tuotteissa on vaarallisia aineita ja että ihmiset ovat huolissaan. Toki minun esityksessäni sanoinkin, että tällaiset ähm, huolestuttavat aineet voidaan ratkaista kemiallisen äh, Äh, erittelyn ja käsittelyn kautta esimerkiksi muovit äh, uudelleen, liuottaa uudelleen ja sitten äh, eritellä niistä nämä huolta aiheuttavat aineet pois. Ja silloin sitten voidaan käyttää nämä alkuperäiset polymeerit uudelleen. On tiettyjä aineita, joissa on näitä huolestuttavia aineita, jotka voidaan sitten kemiallisesti kierrättää ja sitten näistä tulee uudenlaisia kemiallisia tuotteja, jotka, tuotteita, jotka voidaan käyttää kemian teollisuudessa uudelleen. Tämä voisi olla ratkaisu tulevaisuudelle. Eli nämä erittäin huolestuttavat aineet voitaisiin saada pois. Mutta se vaatii toki investointeja innovaatioon. Paljon työtä tässä on jo tehty sekä laboratoriotasolla että pilottiprojekteissa, mutta nyt tulee tämä suuri testi. Eli nyt täytyy todellakin investoida suurempiin laitoksiin. Ja minun ehdotukseni, jos olisi investoitava innovaatioon, niin kemiallinen kierrätys olisi erityisen tärkeää. Lopuksi haluaisin vielä painata näihin äh, vaarallisiin aineisiin. Se, että näitä hyvin huolestuttavia aineita on jossain muovissa, ei tarkoita sitä, että se välttämättä ei olisi kierrätettävä. Mä ajattelemme aina, että on tärkeää, että toimitaan riskiin perustuvan lähestymistavan, eli niitä riskejä, joille ihmiset ja ympäristö altistuu. Ja sitten jos meillä on tuotteita, jota käytetään, joiden kierrättämissä ei ole riskiä ja että näiden tuotteiden sosiotaloudelliset edut ovat suuremmat kuin haitat, niin silloin minusta on ihan järkevää lähteä kierrättämään, kuten esimerkiksi REACH-direktiivissä on sanottu. Hyvin monet asiantuntijat, jotka tietävät hyvin paljon asioita, tekevät arvion ja riskin arviointikomitea myös, samoin kuin sosiaalitaloudellinen komitea. Ja sitten sen perusteella tehdään tällainen tietoon perustuva arvio siitä, voidaanko tuote kierrättää vai ei. Ja sen lisäksi täytyy saada myös lupamenettelyt kuntoon tällä asialla. Ja jos me toimimme tieteellisellä tieteellisin perustein, niin tämä voi sitten koskea myös muita muoveja. Sitten täällä oli myös kysymys näistä materiaalipasseista, olisivatko ne ratkaisu, onko se realistista. No, on olemassa tietty huolenaihe kierrätyssektorilla ja siinä, että täytyy olla hyvä kommunikaatio arvoketjussa siihen asti, että tämä tuote päätyy kuluttajan käsiin ja silloin yhtäkkiä paljon informaatiota katoaa. Eli materiaali, jota on käytetty parikymmentä vuotta, äh, päätyy jälleen äh, jätteisiin, se käytetään uudelleen, se kierrätetään ja silloin on hyvin vaikea tietää, onko tässä tuotteessa huolta aiheuttavia aineita. Ja me olemme ottaneet yhteyttä kierrätyssektoriin. Emme ole täysin vakuuttuneita siitä, että tällainen materiaali passi olisi ratkaisu. Se voi yhtä hyvin tapahtua esimerkiksi modernin teknologian kautta. Meillä on hyvin paljon kehitystä esimerkiksi innovaatioiden alalla. Lohkoketju on yksi mahdollinen asia johon voitaisiin investoida lohkoketjuihin ja in, innovaatioihin ja katsoa, millä tavalla saisimme aikaan parempaa kommunikointia koko arvoketjun lävitse. Ja jätän muut kysymykset sitten kollegoilleni. Thank you very much. Um... Kiitos paljon. Presland, ole hyvä. Thank you very much and thank... Kiitos oikein paljon. Kiitos paljon näistä mielenkiintoisista kysymyksistä. Haluaisin puhua mikromuoveista ensiksi. Mikromuoveja ei saada pois valtameristä, kun ne ovat siellä. Ne vajoavat sedimenttiin jossain vaiheessa, mutta se ei tarkoita, että ympäristövaikutukset olisivat ohi. Jotkut tutkimukset osoittavat, että mikromuovit sedimentissä vaikuttavat koko sedimenttiin. Se vaikuttaa niihin biologisiin elinympäristöihin, joita siellä on. No, ongelma estää tämä on estää mikromuoveja joutumasta valtamerin alkujankaan. Mm, ma- maantuvat muovit ja biopohjaiset muovit on olemassa standardeja niiden meren hajoamisen suhteen. Ne eivät ole kansainvälisesti hyväksyttyjä ja ne ovat erittäin uusia standardeja ja ne liittyvät ainoastaan siihen, miten ne hajoavat meriympäristössä. Mikäli tuote vahingossa joutuu jokeen tai maalle, niin se ei tule hajoamaan ja standardit sallivat 10 prosenttia ei-maatuvia ainesosia. Joten tämä on meille osa-alue, johon suhtaudumme varauksella. Me olemme hyvin varoillamme sen suhteen, että biopohjaiset ja hajavat muovit nähdään ratkaisuna. Ne ovat parempia, mutta on tärkeää, että tiedotetaan selkeästi, miten ne kierretään niiden elinkaaren päässä. Minä haluaisin nopeasti puhuta sitä, kuinka kestävyysasia, kestävyys voidaan hallinnoida. Me olemme puhuneet paljon kestävyydestä. Näyttää siltä, että olen sitä mieltä, että kaikilla on oma mielipide kestävyydestä. Kun puhutaan kestävyydestä, on tärkeää ottaa mukaan se ulottuvuus, että normaali jätehuolto otetaan pois tästä elinkaariarviosta – ja niistä laskelmista, mitä aineita ja materiaaleja meidän pitäisi käyttää. Tämä liittyy myös siihen, että mikä jälkikäsittely on. Jotkut kierrätysmuodot, vaikkakin ympäristöystävällisiä, niin se ei ole paras, kun ajatellaan energiatehokkuutta. Kierrätys ei ole ainoa ratkaisu, eikä kierrätystä tulisi hinnoin millä hyvänsä jatkaa, varsinkin mitä tulee energiaintensiivisempiin, vaikkapa pyrolyysiin äh, tai kemialliseen kierrätykseen. Me olemme puhuneet paljon kuluttajakäyttäytymisen muuttamisesta täällä tänään. Ja kuten täällä mainittiin, meillä on ollut pitkään kampanjoita, jotka ovat vaikuttaneet kuluttajien käytökseen. Ne pääsevät kyllä, ne saavat kyllä oman yleisönsä. Mutta kyse on siitä, ovatko ratkaisut ulottuvilla. Ihmiset haluavat tehdä oikeita päätöksiä ja he tekevät sen, mikäli oikeat ratkaisut ovat heidän ulottuvillaan niissä maissa, joissa on pullopalautusjärjestelmä, ihmiset aivan hymyssä suin palauttelevat pullojan ja on havaittu, että näissä maissa on paljon vähemmän muovijätettä ja olisi syytä kysyä, miksei ympäri maanosan ole pullonpalautusjärjestelmää muovipullolle. Tiettyjen pienen hintojen asettaminen tietyille tuotteille vähentää käyttöä merkittävästi. Tämä nähtiin muovipussien kanssa. Ihmisiä voitaisiin rohkaista syömään kahvilassa sisällä sen sijaan, että ne otetaan mukaan. Rethink Plastic-hankkeeseen muovin käytön vähentäminen on kaikkein tärkein – asia, mikäli haluamme merten saastumista vähentää ja muovin kiertymistä kaikkien ekosysteemeihin, meidän on mietittävä, miten me muovia käytämme, ja niitä on käytettävä sellaisissa ratkaisuissa, joissa niiden elinkaari on pitkä tai joissa niitä voidaan korjata helposti ja lopuksi vielä kierrättää. 264 uutta muovin valmistuslaitosta on suunnitteilla Yhdysvalloissa. Oikealla investoinnilla muovin käyttö voitaisiin vähentää kolmas osalla. On tärkeää, että Eurooppa voi osoittaa, että on toisia tapoja käyttää muovia, siten että muovia voidaan käyttää kaikkein tärkeimmissä, kaikkein hyödyllisimmissä ratkaisuissa, jossa vähemmän muovin ja kevemmän muovikäyttö saa aikaan positiivisia ympäristöratkaisuja. Kiitos paljon. Kiitos, vanha Thank you very much. Um, Kiitoksia. Tässä oli nyt niin paljon kysymyksiä, mutta aloittaisin siitä, kuinka tärkeää on tarkastella kiertotaloutta, jonka avulla halutaan parantaa resurssien tehokkuutta ja vähentää kasvihuonepäästöjä. Ja toisaalta täytyy puuttua sitten tähän saastumisongelmaan. Tänään on puhuttu esimerkiksi biomuoveista tai kestävistä vaihtoehdoista – nämä asiat, kun ne sekoitetaan yhteen, niin silloin on vaikea löytää ratkaisuja. Eli vastaan kysymyksiin, jotka liittyvät kiertotalouden lisäämiseen. Yksi puhujista sanoi, että kiertotalous ei ratkaise tätä saastumisongelmaa, mutta kiertotalous lisää resurssien tehokkuutta. Meidän täytyy hyödyntää paremmin resursseja ja muovin osalta nimenomaan kannattaa tehdä niin. Resurssitehokkuutta voidaan parantaa ja vähentää päästöjä. No, sitten kysyttiin, eikö voitaisi korvata muovia vaihtoehtoisilla materiaaleilla. No, miksi muovia ylipäänsä on olemassa? No, tavoitteena on tuottaa tuotteita, joita yhteiskunta tarvitsee tai luulee tarvitsevansa. No, se on sitten eri asia. Eli se tekee näitä tarvittavia hyödykkeitä. Ja katsoin yhtä Trukost tutkimusta ja siinä laskettiin ympäristövaikutus. Eli jos korvataan muovi muilla materiaaleilla globaalisti, niin ympäristökustannukset nousivat, siis tämä liittyy tehokkuuteen, neljännesosalla. Eli jos kuvitellaan, että pitäisi korvata muovi, niin se ei ole tässä nyt ratkaisu. Eli meidän pitää lisätä kiertotaloutta. Se on tärkeä periaate. Ja yksi elementti on se, että nyt on optimoitu jo tämä ennaltaehkäisy. Me olemme vähentäneet jätteiden määrää, koska käytetään yhä vähemmän muovia näiden pakka- pakkaamiseen. Näin kuluttajat saavat hygieniensia ja turvallisia elintarvikkeita. Me olemme ennaltaehkäiseet valtavasti nyt muovin käyttöä. Ja nyt täytyy miettiä sitten, miten voidaan lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä, jotta ne pysyvät taloudessa mukana pidempään. Ja sitten yksi huomio, eli muovi, muovista tehdyt pullot, toinen on kierrätetystä muovista, toinen neitsellisestä muovista. No, tämä on PT-muovi. Meillä annetaan vettä hyvin hygienisellä tavalla. Palaan tähän esimerkkiin sitten tämän korkin osalta, joka on roska. Mutta tämä pullo, on tehnyt PT-muovista. Miksi PT on kaikkein kierrätetyn muovi? Koska tämä on pullo ja meillä on laadukkaita lajittelukeinoja tälle. Eli yksi innovaatioprioriteetti lyhyellä aikavälillä on se, että kaikki pakkaukset kerätään takaisin ja kierrätysjärjestelmää pitää parantaa ja hallinnointia pitää parantaa, jotta saadaan laadukkaampia kierrätystuotteita. Eli paljon työtä pitää vielä tehdä ja me haluamme, että tämä toteutuu, koska tämä materiaali on liian arvokasta ja se on kierrätettävissä. Monia muoveja voidaan kierrättää, mutta meidän täytyy katsoa nyt, mikä tuote on tehty muovista. Eli miten tuote voitaisiin tehdä toisella tavalla. Ja viittaan tässä aina ekodesigniin. Eli meidän pitäisi lisätä muovien kierrätettävyyttä. Tämä liittyy kiertotalouden edistämiseen, kestävään tuotantoon, kestävään käyttöön. No sitten toisaalta, eli meidän pitää parantaa resurssitehokkuutta ja kiertotaloutta, mutta sitten on tämä roskaamisongelma. Eli ei nyt sekoiteta näitä asioita, koska meidän täytyy katsoa vähän näitä asioita, joita heitetään luontoon. Niin ikävä kyllä, se on juuri tämä korkki. Ihmiset heittävät niitä pois. No tietysti voisi sanoa, että se on pienempi kuin pullo, mutta olen nähnyt suunnitteluita. Eli korkki jää kiinni pulloon, eli silloin se jää luontoon. Nythän se on irtoinen, niin se voi helposti irrota. Eli ei, tästä oikeastaan ei voi syyttää kuluttajaa. Eli muutetaan hiukan tätä suunnittelua ja kiinnitetään nämä korkit pulloihin. Eli tällaista pientä innovaatiota voitaisiin tehdä. Eli ei pidä demonisoida muovia. Joku puhui sitä, että pitäisi poistaa kaikki tai kieltää kaikki muovipakkaukset, mutta miksi? Yksi esimerkki. Esimerkiksi pakasteet. Esimerkiksi jos haluaa tuoda vihanneksia. Kysehän on kertakäyttö muovista hyvästä syystä, koska niiden pakastevihannesten pitää olla terveellisiä, hyvänmakuisia. Ja sitten kaikki tämä muu pitää kerätä, jotta sen voi sitten kierrättää. Ja se on ihan kierrätettävissä, tällaiset muovipakkaukset, ja ne on kertakäyttöisiä. Eli tässä keskustelussa ei nyt pidä sekoittaa kertakäyttömuovia ja sitten kaikkia muita asioita, joita ihmiset heittävät pois. Ja meidän täytyy sitten miettiä, millä tavalla löydetään ratkaisuja. Eli usein kuuluu tästä. Ja sitten biomuovi. Se voisi parantaa kiertotaloutta ja tuoda ratkaisuja muovin tuotanto-ongelmiin. No sekin on osa innovaatiota. Voi käyttää hiilidioksidia, sekoittaa muovia, jätemuovia ja muita jätteitä. Kaikkia näitä vaihtoehtoja pitäisi miettiä. Tavoitteena on parantaa resurssitehokkuutta ja vähentää kasvihuonepäästöjä. Tämähän on se kompassi, jota tulee seurata, Eli hyödynnetään nyt tiedettä ja faktoja ja tällä tavalla voimme sitten löytää kunnollisia ratkaisuja. No sitten vielä yksi asia liittyen mikromuoveihin. Niin, mikromuovit sitten kun ne ovat luonnossa, niin niitä on hyvin hankala poistaa sieltä. Eli on tärkeää nyt varmistaa, että puhutaan nyt näistä todellisista ongelmista, jotta muovin tuotteet, jotta ne eivät päätyisi enää luontoon tai meriin. Eli meidän pitäisi ennaltaehkäistä tätä. Ja me olemme hyvin vakavissamme ja sponsoroimme paljon tutkimusta ja aina kun tarvitsette tietoa muovituotteista, jotta ymmärrämme paremmin ja meidän täytyy ymmärtää yhteiskuntaa paremmin, kun ajatellaan, mitä mikromuovit tekevät ympäristölle. Vielä ei ole näyttöä siitä, että se aiheuttaisi kansanterveydellisiä ongelmia, mutta meidän täytyy jatkaa tutkimusta. Tärkeintähän on se, että se ei kuulu luontoon. Muovi ei kuulu luontoon ja sitä voidaan estää monilla toimilla. Eli auttakaa itseänne ja auttakaamme toisiamme. Meidän pitää tietää, mistä puhutaan. Eli yhtäältä lisätään kiertotaloutta ja vähennetään kasvihuonepäästöjä. Ja eri asia on sitten tämä saasteasia. Ja jos nämä asiat sekoitetaan ja sitten demonisoidaan muovit, ja se on todellinen ongelma yhteiskunnassa. Äh, Mr. Maki Matila. Kiitos. Maki Mattila seuraavaksi. I think most of the questions were... Kiitos. Äh, suurin osa kysymyksistä lienee katettu, mutta ottaisin muutaman asian silti esiin. Mitä tulee investointeihin, niin ei ainakaan vielä ole yhtä yksittäistä parasta vaihtoehtoa, mihin investoida ja mitä tutkia. Eli koko ketjun matkalla kaikki hyvät tulokset pitäisi ottaa huomioon. Täällä oli jotain kysymyksiä, jotka liittyivät kuluttajiin. Kyllä, kuluttajalla täytyy olla mahdollisuus tehdä oikea valinta. Oli se sitten kierrättäminen, uudelleenkäyttö tai ennaltaehkäisy, mikä tahansa nyt on parasta ympäristölle, on useimmiten parasta myös kuluttajalle niin kauan kuin me annamme faktat ymmärrettävässä muodossa. Mitä tulee mikromuoviin, kyllä, minä uskon, että tässä tarvitaan tutkimusta ja jos ryhdytään toimiin ennen tutkimusta, niin en usko, että siitä syntyy mitään hyvää. Ja mitä tulee sitten jätteisiin, niin jätteiden keruu ja koulutus on se, mitä tarvitaan. Ei toimenpiteitä, jotka kohdennetaan johonkin muuhun, kuten edellinen puhuja sanoi. Ja mitä tulee kestävyyteen, meillä täytyy olla harmonisoidut kriteerit. Muuten muovia mystifioidaan edelleen. Minusta ää, kestävyys kestävyyttä täytyisi yksinkertaistaa vielä enemmän. Uh, Kiitos kaikille oikein paljon. Loppupuheenvuoroa pyytäisin Saudauskasilta. Kiitos paljon tästä erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja kunnianarvoiset parlamentin jäsenet ja sidosryhmien edustajat toivat useita mielenkiintoisia asioita esiin. Heiltä olemme kuulleet myös heidän panoksen kuulemisessa. Veroasia. Me toimimme melko varovaisesti strategiassa tämän asian suhteen. Sanoimme, että tulemme miettimään veroratkaisuja. Komissiossa on oma ymmärrys sen suhteen, miten tämä tulisi toimia. Minä voin sanoa, että me perehdymme aiheeseen, mutta no, on sanottava, että kyseessä on arkaluontainen asia, ja me emme halua esittää mitään ratkaisua, mikä ei olisi harkittu. Me tulemme tätä asiaa harkitsemaan hyvin pitkään, mutta tähän suhtaudutaan hyvin vakavasti. Meillä oli lisäksi eri kieltojen vaikutukset Kiinassa todellakin viedä näitä kieltoja eteenpäin. Siellä toimitaan laaja-alaisemmin kuin mitä kuviteltiin. Se estää tätä trade waste asian etenemistä, mutta no, jo vuosien ajan minä olen kuullut jätehuoltoa teollisuudelta, että heille ongelmallista on ollut päästä käsiksi jätteeseen, joka kuljetetaan Euroopasta muualle, ja siinä on menetetty materiaalia raaka-ainetta kolmansiin maihin. Mutta nyt tätä raaka-ainetta on saatavilla, siitä on käytettävä järkevästi hyväksi, ettei sitä ainoastaan tuhota. Ja jätteiden polttaminen, niin se on toiseksi huonoin vaihtoehto jätehierarkiassa. Ja mikä ei ole muuttunut tämän asian suhteen. Silloin kuin jokin aine on sellainen, että sitä ei voida kierrättää, niin se on tuhottavaa, mutta että sen olisi oltava poikkeuksellinen menettely. Minä haluaisin myös tukea niitä lausuntoja, joita täällä on annettu standardoinnin suhteen. Standardien luominen ei ole mitenkään helppo asia. Tässä on maattuvuuskriteerit. Se tarkoittaa, että tuote maatuu luonnossa eri ympäristöissä. Se tarkoittaa eri asioita, joten on erittäin vaikeaa saada luotua maatuvuusstandardeja. Sama pätee talteen kerättyyn muovijätteeseen. Ne teollisuuden alat, jotka haluavat tämän ottaa uudelleen sykliin, niin näille teollisuuksille on taattava se, että kyseinen raaka-aine on riittävän laadukasta, että se on turvallinen käyttää. Monet teistä mainitsivat kemikaalit ja täällä monet ovat huomanneet, että me olemme julkaisseet toisen, toisen tiedonannon muovistrategian kanssa käsikädessä. Tämä koskee eri oikeudellisia yhteenliittymiä koskien kemian tuotteita ja muita tuotteita. Monet taloudet ovat valittaneet, että on päällekkäisyyksiä kuiluja, joita on yhteensovitettava. Eräs esimerkki joka koskee muovia, on niin kutsutut legacy-tuotteet. Tietyt tuotteet olivat aiemmin sallittuja, mutta nyt ne eivät enää ole sallittuja. Pitääkö tämä kerätä ja laittaa uudelleen kiertoon vai ottaa pois kierrosta? Tähän on löydettävä tasapaino. Siksi olenkin erittäin tyytyväinen, että voin sanoa, että meidän kemian lainsäädäntö on tiukka, se auttaa, se vie asia eteenpäin, ja oli kyseessä sitten muovi tai jokin muu aine, niin tämän lainsäädännön avulla varmistetaan, että se on riittävän puhdas ja käyttökelpoinen, jotta voidaan ottaa, ottaa mukaan talouteen. Täällä mainittiin tämä okso, maatuvuus, ja me olemme työst- työskennellyt tämän asian parissa Ekhan kanssa Helsingissä koskien varsinkin REACH-lainsäädännön puitteissa. Ja tämä menettely on nopeampi kuin yhteispäätösmenettely. Minä luotan kemikaalivirastoon ja uskon, että kemikaalivirasto toimii parhaalla, parhaiden mahdollisten tietojen pohjalta ja että he saavat hyviä säännöksiä aikaan. Ja sama koskee mikromuoveja, joita tahallisesti käytetään tuotteissa. Ja jälleen kerran REACH voi olla hyvä, nopea, tehokas väylä puuttua tähän ongelmaan. Mikromuovit, joita saadaan kuluman kautta tekstiileistä, synteettisistä aineista, niin se on eri asia, mutta me pyrimme myös tähän ongelman vastaamaan. Tässä vastauksia niihin kysymyksiin ja kommentteihin, joita täällä esitettiin. Kiitos erittäin paljon rohkaisevasta, runsaasta keskustelusta. Kiitos kaikille. Keskustelu on vasta alkamassa. Ja vetonkin tein, että keskustelu jatkuu vuolana tulevissa kokouksissa. Kiitos paljon kaikille sidosryhmille, kollegoille osallistumisesta. Tämän päivän esityslista on nyt taputeltu ja me näemme ensi viikolla maanantaina kello 15. Kiitoksia. Um, let me remind you there is a... Sallika minun muistuttaa. Meillä on valiokunnan kanssa yhteinen kuuleminen koskien hormonihäiritseitä, mikäli on halukkaita osallistumaan. Kiitos.